Hyvä, voidaan sitten jatkaa siitä, mihin eilen jäätiin. Esityslistan kohta 19 seuraavana. Ensimmäinen keskustelu lainsäädännöstä liittyen sellaisten eh, mineraalien sertifiointiin, jotka tulevat konfliktialueilta ja korkean riskin alueelta. Ja tässä erityisesti kyseeseen tulevat Kongon tasavallasta peräisin olevat eri metallit. Olemme vaatineet tämän tyyppistä lainsäädäntöä jo pitkään komissiolta, eli että olisi E, EUn omalta osaltaan taattava pidettävä huoli siitä, että e, kun malmeja louhitaan, niin tämä ei tapahdu huonoissa työolosuhteissa. Ja onkin hyvä, että nyt lainsäädäntöehdotus on saatu. Ja tässä kannattaa myöskin ymmärtää, minkä tyyppistä lainsäädäntöä tähän liittyen on muualla olemassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ehdottaisin nyt, että lähdemme käymään keskustelua aiheesta. Ja herra Winkler on paikalla, esittelijämme, ja myöskin komissiosta paikalla on henkilö, joka eh, tulee kertomaan tästä lainsäädäntöhankkeesta. Herra Petros Sumides komissiosta. Yes, good morning. Uh, Hyvää huomenta puheenjohtaja. Kiitos. Hauska olla täällä mukana keskustelussa Intavaliokunnassa asetusehdotuksen tiimoilta, jonka me olemme toimittaneet teille liittyen due diligence-järjestelmään – kun on kyse Tinan, Tantaalin ja Wolframin tuojien vastuista. Kuten juuri itse totesittekin, teksti on toimitettu Euroopan parlamentin pyynnöstä. Tästä on useita päätöslauselmiakin olemassa. Ehdotusta edelsi valmistelutyö, julkisine kuuleminen, johon osoitettiin sidosryhmien puolelta paljon kiinnostusta. Vaikutusten arviointikin on tietysti tehty ja muutakin valmistelutyötä ehdotuksen taustaksi. On tärkeää, että tässä hyödynnetään kansainvälisiä ponnisteluja, joita on jo olemassa tällä saralla kansainvälisissä järjestöissä, oecd ennen kaikkea ja YKssa. Jotkut maatkin ovat tässä teemme työtä. Yhdysvallat, kuten mainitsittekin, siellä on omaa lainsäädäntöä, mutta konfliktialueiden maatkin, varsinkin Suurten järven alueella, moni maa on sielläkin hyväksynyt lainsäädäntöä. Ehdotus perustuu kaikkiin tuo, kaikkeen tuohon, ja varsinkin se perustuu OECDn suuntaviivoihin neljän mineraalin kohdalla jotka siis ovat mukana myös lainsäädäntöehdotuksessa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että tässäkin vaiheessa, vaikka on paljon ponnisteluja kansainvälisellä tasolla ja yhteisymmärrystäkin on kehkeytymässä, niin mitään sitovia kansainvälisiä sääntöjä ei ole olemassa. Toisin kuin joillakin muilla aloilla on EU-lainsäädäntöä olemassa liittyen toimitusketjuihin ja timanttien tai puun toimittamiseen. Lainsäädäntö täydentää myös ei pelkästään kansainvälisiä ponnisteluja, vaan myös sitä, mitä on paikan päällä tehty elinkeinoelämän puolella. Monenlaisia ohjelmia ja järjestelmiä on käynnistetty tietyissä yrityksissä, kuten tiedämme. Lainsäädännössä on kolme tavoitetta, toisiaan täydentäviä ja kytköksissä toisen. Ensinnäkin pyritään purkemaan, purkamaan tämä kytkös kaivannastoiminnan, mineraalien ja, ja konfliktien välillä silloin, kun konfliktia on tai konfliktivaaraa. Toiseksi tavoitteena on luoda markkinoita EU-ssa vastuulliselle tuotannolle – konfliktialueilla tai riskialueilla. Kolmanneksi tavoitteenamme on kohentaa Euroopan unionin toimijoiden kykyä noudattaa nyt jo voimassa olevia due diligence-määräyksiä. Totta kai tämä koskee ennen kaikkea velvoitteita, joita meillä on YKssa dodd frank lainsäädännön kautta. Ei tämä lainsäädäntö ole yksinään olemassa, vaan se oli komissiossa mukana yhteisessä tiedonannossa. Siinä kuvataan kokonaisvaltainen lähestymistapamme. Ja tämä, tämä lähestymistapa sisältää erinäisiä kannustimia, jotka nekin täydentävät meidän asetuserotustamme. Ja meidän mielestämme nämä tärkeät elementit myös helpottavat itsesertifiointijärjestelmän hyväksymistä, jota nyt olemme esittämässä siis. Asetusehdotus, jos ajatellaan sen kattavuutta tuotteiden osalta, niin siellä on tina, tantaali, kulta, wolframi, jotka ovat ne tärkeimmät myös OECDn suuntavivoissa. Jos ajatellaan maantieteettä sitten, niin Ehdotus kattaa laajalti alueita. Tämä liittyy sekä konflikti- että riskialueisiin, ilman että nimenomaisesti mainitaan mitään aluetta. Tämä poikkeaa Dodd-Frank-lainsäädännöstä tietysti. Se liittyy vain suurten järvien alueeseen. Tässäkin olemme omaksuneet OECDn mallin. Se on hyvin kattava myös soveltamisalaltaan. Mitä tulee sitten soveltamisalaan, kun tarkastellaan toimitusketjua, eli mihin tämä on kohdistettu, niin olemme tietoisesti kohdentaneet tämän keskitason toimitusketjussa se vastaa sulattajia ja jalostajia. Tämä on nimenomaan se keskiö koko toimitusketjussa näissä materiaaleissa sillä tasolla tietoa ei ole olemassa suurelta osin ja siksi jos nimenomaan kohdennetaan tuohon osaan ketjua, niin uskomme, että näin pystymme myös keräämään aika paljon tietoa. Näin voidaan tarjota tätä tietoa myös kautta toimitusketjun. Totta kai tämäkin poikkeaa siitä, mitä YK on tehnyt Dot frankissa Siinä on enemmänkin mukana toimitusketjun alkupään yrityksiä. Se tarkoittaa myös sitä, että kun mennään keskitasoon sulattamoihin ja jalostamoihin, niin ikään kuin on kyse pienemmästä populaatiosta, koska sulattamot ja jalostamot näiden neljän mineraalin kohdalla ovat lukumäärätään noin 4500. Eli tässä soveltamisalasta tämä on prosessipohjainen mekanismi, jota olemme esittäneet, eli noiden neljän mineraalin tuojat, kun tuovat EUn, voivat vapaaehtoiselta pohjalta – suorittaa itse sertifiointia, ollen näin vastuullisia tuojia näiden materiaalien kohdalla. Näin tehden he myös omaksuvat velvoitteen noudattaa due diligence-järjestelmää ajatellen, mikä on ostojen materiaalien alkuperää, jotta voitaisiin arvioida myös se, tuleeko materiaalia riskialueita tai konfliktialueita. Näin voidaan hälventää riskiä siltä osin, että on kyse puhtaasta materiaalista ja silloin ei esimerkiksi asiallisia konflikteja rahoiteta toiminnalla. Ei tämä tietenkään pelkästään perustu vastuullisten tuojien omiin ilmoituksiin. Totta kai tätä myös valvotaan viranomaisten voimin, eri jäsenvaltioissa on viranomaisia vastuussa lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tätä tietenkin tarkastetaan myös, tilintarkastuksia suoritetaan totta kai myös paitsi tuojen voimien, niin myös sitten viranomaiset vielä tarkastaa nämä tilintarkastukset. Ja jos edellytyksiä ei ole täytetty, jotta voi saada sertifikoinnin, niin voidaan se poistaakin tarvittaessa. Toisin sanoen, jotta voitaisiin varmistaa se, että paljon, mahdollisimman paljon tulee mukaan järjestelmään. Ja kuten totesin, niin se koskee EU-hun tapahtuvaa tuontia. Nyt on kyse runsaasta 400 tuojasta. Eli me haluamme mahdollisimman monen tulevan mukaan tähän itse sertifiointijärjestelmään. Siksi me olemmekin tarjoamassa myös tiettyjä kannustimia, kuten olemme kuvailleet tiedonannossa ja asetusehdotuksessa. Yksi tärkeä tässä, tekijä tässä on, että me vuosittain julkaisemme luettelon sulattamoista, jotka ovat puhtaita, noudattaneet due diligence-järjestelmää, ja eli raaka ovat puhtaita, se on julkinen luettelo, Totta kai näin tulee vertaispainettakin mukaan, niin että voidaan tukea puhtaita sulattamoja ja yrittäjät puolestaan käyttäisivät noita sulattamoita ja jalostamoita. Niin ikään kannustimia on tarjolla apuna, esimerkiksi jotta pk-yritykset voivat helpommin suorittaa tilintarkastukset due diligence-järjestelmän eri osissa. Tiedonanto ja asetusehdotus tarjoaa myös kannustimia julkisissa hankinnoissa, kun on kyse lopputuotteiden ostamisesta – kun ovat lähtöisin näistä neljästä mineraalista, mineraalista niin että tässä olisi sopimuksissa jotain lausekkeita toiminnasta silloin, kun on joku tullut mukaan julkisiin hankintoihin ja ostetaan materiaalia, joka on ollut mukana due diligence-järjestelmässä. Näin voidaan osoittaa, että on kyse puhtaasta materiaalista. Euroopan komissio on todennut, että sen tarkoituksena on ottaa käyttöön tällaisia suoritelausekkeita myös omissa tarjouskilpailuissaan ja sopimuksissaan. Ja se on vedonnut muihin toimielimiinkin, mutta ennen kaikkea jäsenvaltioihin, että tällainen lauseke otettaisiin mukaan sopimuksiin julkisissa hankinnoissa. Ja sitten mitä tulee tähän viimeiseen seikkaan, niin me olemme yhteistyössä konfliktialueiden viranomaisten kanssa myös. Myös siellä annetaan tukea. Tätä me olemme tähdentäneet myös tiedonannossamme. Näin he pystyvät luomaan vaikuttavampia järjestelmiä vaatimuksenmukaisuusmääräyksiä ajatellen myös omin voimin eri toimijoita varten ja eri kaivoksia varten. Totta kai tiedämme, että tässä on kyse maista, joissa tilanne on hauras. Siksi on erittäin tärkeää saada aikaan tasapainoinen järjestelmä, joka on asteittainen ja joustava, ettei vääristetä tätä jo vaikeaa tilannetta alueilla jos tuleekin käytön järjestelmä, joka olisi viranomaisille liian suuri rasite, kun siellä ei juurikaan valmiuksia ole. Eli päättäisin alustuksen ja totta kai mieluusti vastaan mahdollisiin kysymyksiin. And now... Kiitos paljon. Ja nyt sitten esittelijän puheenvuoro. Olkaa hyvä, herra Winkler. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Hyvää huomenta kaikille ja kiitoksia komissiolle tästä pohjustuksesta ehdotuksen esittelystä. Kiitoksia myös siitä, että näin varhaisessa vaiheessa olette tehnyt tätä työtä. Ensimmäinen syyskuuta pystyn jo aloittamaan yhteistyön komission kanssa tästä ehdotuksesta. Ja hienoa, että voin tehdä yhteistyötä muidenkin kollegoiden kanssa, mutta viitan tähän hieman myöhemmin. Haluaisin tarkalleen ymmärtää, mistä nyt puhumme. EU on yksi suurimpia maailmanlaajuisia näiden mineraalien tuojia, joita yleensä kutsutaan Tina, tällä yhteisnimellä Tina, Tantaali, Wolframeni. 15 prosenttia kullasta maailmanlaisesti myydään tai ostetaan Euroopan kautta. Euroopan unionin suurin näiden ostaja, mineraalin ostaja. Siksi me tarvitsemme yhtenäisen tapaan tavan, jotta vastuuntuntoisesti hankimme näitä mineraaleja. Uskon, että mitään näkemyseroja ei varmaan synny, mikäli totean, että lainsäädännön tarkoituksena on murtaa kytkös sen osalta, että mineraaleja käytetään, louhitaan ja myydään ja sitten näitä tuloja käytetään aseellisten konfliktien rahoittamiseen. Tämän kytköksen purku ei ole helppo asia tämän ymmärtää jo komissiokin puheenvuoron perusteella. Mutta olemme saaneet raportteja, jotka osoittavat, että jonkinlainen konfliktin ja luonnonvarojen yhteys on olemassa noin 20 prosentissa kaikista noin 400 konfliktista maailmanlaajuisesti, että meillä on todellakin valtaisa vastuu. Ongelma on todella vakava niin meidän täytyy löytää tässä valiokunnassa vastuuntuntoinen lähestymistapa ongelman ratkaisemiseksi. Meidän täytyy löytää kunnollinen tasapainon ratkaisu, kun olemme varmistaa, että EU saa näitä raaka-aineita käyttöönsä ja toisaalta hankinta on vastuuntuntoista olosuhteissa, jotka ovat vaikeat pari vuotta talouskriisin jälkeen. EU on edelleenkin taloudellisesti haavoittuvainen, siksi meidän täytyy analysoida huolellisesti myöskin meidän omia heikkouksiamme ja haavoittavaisia kohtia. Muistuttiin jo aiemmin siitä, että parlamentti on toivonut, että komissio ryhtyisi asiassa aloitteelliseksi. Parlamentti on antanut päätösaseman esimerkiksi konfliktimineraalista. Nyt on saatu asetusehdotus, jonka komissio esitteli. Se on erittäin tärkeä teksti. Siihen liittyy yhteinen tiedonanto. Tiedonannossa on mukana julkisen kuulemisen tulokset, jotka jär, joka järjestettiin, tai kuulemisen järjestettiin viime vuoden aikana. EU-lainsäädäntö vastuuntuntoisesta hankinnasta pitää nähdä samassa yhteydessä kuin muut Euroopan unionin toimet. Tässä suhteessa esimerkiksi raaka-ainealoite ja myöskin muut lainsäädäntöaloitteet. Nämä kaikki, näiden kaikkien täytyy viedä asioita saman suuntaan. Lainsäädäntö täytyy tunnustaa, että olemassa olevat järjestelmät, jotka perustuvat kansainvälisiin normeihin, esimerkiksi OECDn due diligence-ohjeistus ja muut toimet täytyy nähdä toisiaan täydentävinä jo olemassa olevia toimia ja hankkeita eri puolilla maailmaa täytyy saada toimia yhteistyössä meidän lainsäädäntömme kanssa. Kyse on lainsäädännöllisestä aloitteesta, joka on suoraan jäsenvaltiota sitova. Minun näkemykseni tässä vaiheessa on se, että jotakin selvennyksistä vielä tarvitaan joihinkin tiettyihin kohtiin. Esimerkiksi seuraavaan seikkaan. Nyt pitäisi selkeästi määritellä konfliktialue ja korkean riskin alue. Lisäksi meidän täytyy selkeästi määritellä, minkälainen on tämän asetuksen maantieteellinen soveltamisala. Siksi ja sitten täytyy selkeästi määritellä, kuka ja miten tulee tekemään päätöksen siitä, onko jokin maa tai alue konfliktialue. Lisäksi tarvitsemme vastuuntuntoisen parlamentin jonkinlaisen takuun siitä, että nämä jalostamot ja sulattamot julkistavat julkistetaan, milloin tuo luettelo sitten uuden aikaistaan ajan tasaistetaan ja julkistetaan. Tämäkin täytyy varmistaa. Tätä me voimme varmistaa alan toimijoille sen, että toimijat pystyvät mukautumaan ja sitten noudattamaan myöskin sääntöjä. Määritelmät ovat tärkeitä. EUn asetus on tulossa ja nähdäkseni meidän täytyy pyrkiä nyt täsmällisempään tekstiin tässä yhteydessä. Lainsäädännön vaikuttavuus saadaan aikaan vain ja, vain ja ainoastaan mikäli lainsäädännön täytäntöönpano jäsenvaltioissa on samantasoista kaikissa. Ja tulevina vuosina parlamentit olla mukana tässä prosessissa, yli senkin jälkeen kun asetus on hyväksytty. Puheenjohtaja ja komissio viittasivat kumpikin Dodd-Frank-lainsäädäntöön Yhdysvalloissa – Tämä koskee myöskin välisesti EUn toimijoita. Joitakin merkkejä on saatu siitä, että meidän pitäisi huolisesti analysoida tilannetta, niitä signaaleja, jotka osoittavat meille, että Dodd-Frank-lainsäädäntö on vaikuttanut ikään kuin maantieteellisen saarron tavoin suurten järvien alueella. Haluammeko tällaisen saartotilanteen vai emme? Palataanko vielä siihen, mitä komissio sanoi. Yksi tavoitteista. Minun nähdäkseni kaikkein tärkein tavoite on se, että pystytään luomaan EUn markkinata vastuuntuntoisesti myydyille konfliktialueiden mineraaleille. Meidän täytyy käyttää kauppapolitiikkaamme hyväksemme, puuttuaksemme tilanteeseen ja auttaaksemme noita alueita auttamaan näitä ihmisiä ja yhteisöjä, jotka siellä elävät, jotta nämä voivat toimia taloudessa mukana ja samalla saadaan luotua tuolle alueelle työpaikkoja kasvua. Yhteyden tiedonanto, aivan lyhyesti puheenjohtaja tästäkin puhuisin, mikäli teille sopii, on erittäin tärkeä. Meillä on yhteinen tiedonanto, joka antaa samanaikaisesti kuin asetus. Tiedämme, missä puitteissa toimitaan. Valiokuntamme täytyy aina muistaa, että me keskustelemme lainsäädäntöehdotuksesta, mutta meidän täytyy tietää ja ymmärtää myöskin laajempi yhteys Euroopan unionin toimet laajemminkin. Kuinka on mahdollista rahoittaa esimerkiksi PK-yrityksiä, tämäkin on tärkeä kysymys. Lisäksi meidän täytyy huolisesti keskustella eri toimista ja kannustimista. Jälleen kerran soveltamisalan määrittelemisen tarkoituksena on varmistaa laillinen kauppa. Mutta antaakseni esimerkin Yksi esimerkki ovat julkiset hankinnat. Hiljattain EU on uudistettu julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Nyt jäsenvaltiot pistävät täytäntöön näitä uusia säännöksiä, ja yhdessä meidän täytyy keskustella siitä, onko tässä yhteydessä mahdollisuus jälleen kerran puuttua myöskin julkisiin hankintoihin ja tähän näitä koskevan sääntelykehykseen. Nyt lopuksi puheenjohtaja. Kiittäisin kollegoita siitä, että he ovat kuunnelleet tätä keskustelua. Tämä on erittäin mielenkiintoinen minun mielestäni. Lopuksi totesin vielä, että olemme päättäneet siitä, että INTA järjestää joulukuussa valiokuntakokouksen 4. ja 5. päivä joulukuuta. Silloin järjestetään julkinen kuulemistilaisuus asiasta. Silloin saamme hieman selky- selkeyttä vielä tilanteeseen, ja tämän avulla me pystymme tekemään parhaan mahdollisen päätöksen asiasta – lukuisia sidosryhmiä tulee olemaan edustettuina. Ja nyt jo eri poliittisten ryhmien jo kesken jo tässä valiokunnassakin on keskusteltu tämän kuulemisen järjestämisestä. Lopuksi kiittäisin kehitysvaliokunnan esittelijää laatijaa, herra Bondania, joka on täällä tänään paikalla. Olen varma, että tulemme tekemään erittäin hyvää yhteistyötä myöskin kehitysvaliokunnan kanssa tämän asian tiimoilta. Kiitoksia paljon. Ganz herzlichen Dank, Herr Winkler. Ich glaube, Sie haben die zentralen Elemente. Kiitokset herra Winkler. Tärkeimmät elementit tulivat hyvin esiin puheenvuorostanne ja uskon, että tältä pohjalta voimme nyt yksityiskohtaisemmin tarkastella ehdotusta. On hyvä, että teemme DV-valiokunnan kanssa myöskin hyvää yhteistyötä jotta nämä viestintäkysymykset voidaan huomioida tässä yhteydessä myöskin mahdollisimman hyvin. Ja DV-valiokunnan esittelijä on paikalla ja annankin samaten hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Niin hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää kutsusta tulla tänne ja jos sallitte, käytän tässä omaa äidinkieltäni eli puolan kieltä. Toimin aiheen tiimoilta esittelijän dv valiokunnassa konfliktialueilta saatavat eh, mineraalit on aihe, joka on varsin tärkeä, kun tarkastellaan aiheeseen liittyvää sääntelypuitteistoa. Maanantaina valiokuntakokouksessa eh, aihe oli esillä ja näin ollen voin kertoa oman valiokuntamme kannan tähän esittelijän esitykseen. Raaka-aineiden toimittajamaat eh, varsinkin eh, eh, tiinaasta, tantaalista, wolframista tässä puhutaan. Nämä ovat niin sanottuja konfliktimineraaleja. Eh, ja nimenomaan EU ostaa näitä raaka-aineita. Ja on varsin tärkeää, että saamme aikaan sellaisen menettelyn, jossa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä, esimerkiksi OECDn olemassa olevia linjauksia. Valiokunta tukee näitä alkuperämaita ja tällöin on tärkeää muistaa, että ei puhuta pelkästään pelkästään rajat ylittävästä myynnistä, vaan ylipäätään kokonaismyynti- ja toimitusketjusta. Ja ulkomaankaupan valiokunta vastaa tästä kysymyksestä ja herra Winkler hyvin teki selväksi sen, minkä tyyppisistä yhteyksistä on kyse silloin, kun tarkastellaan kokonaisuudessaan toimitusketjua. On tarkasteltava varsinkin näitä konfliktimaita, miten tämä kaikki liittyy niihin. Ja on erittäin tärkeää, että teemme tässä asiassa jatkossakin hyvää valiokuntien välistä yhteistyötä. Kiitos. Näin varmasti tulee tapahtumaan, eli tulemme jatkossakin tekemään yhteistyötä asiassa ja näin saadaan laiva toivottavasti turvallisesti sataman. Tässä on 12 puheenvuoropyyntöä, hyvät naiset ja herrat. 13, 14, 15. Keräillään nyt nämä kaikki puheenvuoropyynnöt. Ja meillä on vielä yksi esityslista kohta ennen kuin mennään äänestyksiin, tämä asia. eli toivoisin teiltä mahdollisimman lyhyitä puheenvuoroja. En nyt määrittele puheenvuoron kestoa tässä vaiheessa, mutta katsotaan, miten tässä edetään. esitteestä eh, varjoesittelijä ensin, olkaa hyvä. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksista jotka kuulemme liittyen komission työhön. Kuten todettiin, se on tärkeä teema sikäli, että se koskee myös ihmisoikeuksien kunnioittamiseen niin joissakin maissa. Se liittyy niiden kehitykseen, vakauteen ja myös voimavarojen käyttöön. YK on ympäristöohjelman mukaan 40 prosenttia sisäisistä konflikteista on viimeisen 60 vuoden aikana johtuvat mineraalikonflikteista. Eli totta kai tätä on käsiteltävä. YK on on todennut, että yritysten on oltava vastuullisia. Ei voida pelkästään tyytyä siihen, että harjoitetaan liiketoimintaa ja hyödynnetään kaivoksia julkilausumasta. Näkyy, että unionilla on merkittävä vaikutus sikäli, että 28 miljardia – tulee mineraalista tänne Eurooppaan. Ja monissa välineissä käytetään ajatellaan tietokoneita ja älypuhelimia, niin jopa 60 miljardia euroa on näiden tuotteiden arvo Euroopan unionissa. Eli Euroopan voima näillä alueilla on tietenkin valtava. No, kun tutustuu tähän työhön, jota on tehty, niin minulla olisi nyt halu sanoa, että on hyvä olla iloinen näistä saavutuksista ja paljon mielenkiintoista on myös tässä ehdotuksessa, joka on saanut innoitusta OECDn ohjeistuksesta, mutta samalla on vaikutelma, että komissio on omaksunut kovin matalan profiilin, eli prosessiprofiiliin, eli pienin askelin edetään. Ja se ei ole välttämättä hyvä politiikkaa. Ja kun katsoo sitten vuoden 2010, on vain hyvin vähäinen määrä yrityksiä, olet mukana vapaaehtoisessa järjestelmässä OSR tuskin 4 prosenttia yrityksistä, niin voi miettiä, onko tämä valinta ollut oikea, kun komissio valisi vapaaehtoisen väylän. Ja tämä on osa myös kysymystäni. Mikä rohkaisisi yrityksiä vielä enemmän kuin tänä päivänä tulemaan mukaan vastuulliseen tuotantoon? Kun ajatellaan komission toteuttamaa kuulemista, niin yli 90 yritystä ajatteli, että vain pakollinen järjestelmä olisi todella tehokas tällä alalla. Siksi kysyisinkin ensimmäiseksi totta kai kumpi, pakollinen vai vapaaehtoinen. Vaikutusten arvioinnissa komissio on kallistunut vapaaehtoisen järjestelmän kannalle, kun ajatellaan, mitä vaikutuksia sillä on ollut demokraattisessa tasavallassa Kongossa, mutta on vähän aikaista tehdä tällaista arviointia vielä Dob Franklaista, koska Kongon demokratiatasavallan kaivosministeri on todennut, että tuotannon taso on nyt normaalitasolla vasta nyt. Että ei se ole mitenkään estänyt tuotantoa, vaan päinvastoin jotain on tapahtunut kansalaisyhteiskunnassakin. Kansalaisjärjestössä Dot Frank on luonut vastuullisia markkinoita ja siellä nyt kukoistaa monenlaisia yrityksiä. Eli onko komission arvio ajanmukainen ajatellen tilannetta paikan päällä? Toiseksi yrityskirjo, johon nyt tähdetään, jos ajatellaan, että se olisi vain 0,05 prosenttia Euroopan yrityksistä. Dodd-Frank koskee kaikkia yrityksiä, jotka ovat pörssissä Yhdysvalloissa. Miksi komissio ei ole huomioinut kansallisyhteiskunnan vaateita ja ajatellaan, mitä sijoittajat ovat halunneet, että tämä koskisi koko toimitusketjun toimijoita, ei pelkästään tuojia. Sitten kolmas kysymys, joka liittyy asianomaisiin kaivoksiin. OECDn ohjeistuksessa koskee kaikkia kaivoksia, ja eikä pelkästään näitä mainittuja mineraaleja ja raaka-aineet ovat laajemmin mukana tässä laajemman määritelmän mukaan ja sitten tilintarkastukset neljänneksi. Voitaisiin ajatella, että kansalaisyhteiskunta olisi mukana näissä tarkastuksissa. Ja viides, viimeis, toiseksi viimeinen puheenjohtaja, tämä liittyy tukitoimiin. Komissio on luvannut antaa tukea ehdotuksen myötä paikallisellakin tasolla. Voiko komissio täsmentää enemmän näitä toimenpiteitä? Ja lopuksi vielä konfliktialueiden määritelmästä en ole ihan samaa mieltä esittelijämme kanssa. Miksi konfliktialueiden määritelmä ei ole sama kuin se on OECDssä käytössä, eli laajempi, täydellisempi. Eli siellä on myös yleinen väkivalta huomioitu ja ajatellaan myös kansallisen oikeuden loukkaaminen huomioitu. Mielestäni se on asianmukaisen määritelmä. Kiitos. Dankeschön, Herr herra sitten, Kiitos eh, puheenjohtaja. Korvaan täällä Emma McClarkin, joka on Lontoossa, joten luen hänen muistinpanonsa. Olen iloinen siitä, että täällä käsitellään tällä erittäin tärkeää asiaa ja että valiokunta jatkaa sitä työtä, jota herra Winkler on nyt pistänyt liikkeelle. Niin kuin edetkin puhujat, haluaisin esittää jotakin huomioita ja esittää jotakin kysymyksiä. Kenties voin ensin aloittaa siitä, mitä Rova Areena totesi tästä avoimesta järjestelmästä ja oikeasta äänestämistavasta, jolla pystytään varmistamaan se, että EU on merkittävä rooli tämän alan toimijana. Tämä täytyy taata jatkossakin. Ja mitä tuota Frank-lainsäädäntöön tulee, konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden mineraaleista. Meidän täytyy saada järjestelmä, joka on paljon parempi kuin nykyinen. Komissio voi varmaankin vahvistaa sen, että sielläkin tukee avoimen järjestelmän käyttöönottoa niin, että tämä olisi suuri vaikutus sillä saadaan aikaan. Toinen seikka. Komission ehdotuksessa annetaan merkittäviä valtaoikeuksia jäsenvaltioiden viranomaisille. Jäsenvaltiolle jää keskeinen rooli myöskin silloin, kun on kyse rikkomuksista rikkomusepäilyistä. Meidän täytyy saada johdonmukainen lähestymistapa, mutta kun jäsenvaltio näin paljon valtaa, tämä johdonmukainen täytäntöönpano ei välttämättä aina toteudu. Siksi vetoisinkin sen puolesta saataisiin myöskin EUn tasolle oikeus esittää eu EUn tasokin pitäisi antaa mahdollisuus puuttua tilanteeseen, mikäli epäilen, että väärinkäytöksen tapahtunut. Miten komissio suhtautuu tähän ja mitä potentiaalia olisi tällaisella säännöksellä, että EUkin voi puuttua pelin. Tuen myös esittelijän näkemystä. Herra Winkler on erittäin hyvä lähestymistapa. Tarkoituksena on todellakin se, että pystytään estämään konfliktia siten, että konfliktimineraalien käyttö konfliktien rahoituksessa estetään. Meidän pitäisi olla hyvä pohja. Tämä lähestymistapa on hyvä, mutta onko tämä vielä riittävä? Auttaako tämä vielä konfliktien ehkäisyssä? Me tarvitsemme muitakin toimia konfliktien estämiseksi konkreettinen kysymys komissiolle sen suhteen, mitä esittelikin totesi. Onko komissio pohtinut sitä, mitä lisää toimia mahdollisesti joudutaan ottamaan käyttöön? Ja voitaisiinko kenties tässä, tämäkin lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä mainita tarkalleen jo konkreettisesti, mitä ohjeistoimia ja tukitoimia voidaan ottaa käyttöön? Rouva Arena viittasi myöskin primaari- ja sekundaari raaka-aineisiin ja raaka aineiden jäljitettävyyden. Jäljitettävyys ei ole aina helppoa hoitaa saatika näiden primaariraaka-aineiden saatika sitten sekundaaristen jalostettujen raaka-aineiden suhteen. Mielenkiintoista olisi tutkia, pitäisikö tehdä eksplisiittisesti ero näiden kahden välille ja pitäisikö määrätä se, että jalostetut raaka-aineet eivät kuuluisi tähän lainsäädäntöön ollenkaan mukaan. Tämä oli avoin kysymys komissionkin suuntaan. Sitten määritelmä. Kuinka määritellään konfliktit ja korkean riskin alueet? Tässä yhtyisin esittelijän näkemyksen ja tuen häntä täysin. En ole itse lakimies koulutukselta, niin minun mielestäni tämä määritelmä on kovin epämääräinen. Ja käytännössä tämä saattaa merkitä sitä, että jotkut maata menevät joidenkin, jotkut maat kuuluvat tähän määritelmään, vaikka näin ei olisi tarkoitus. Kenties pitäisi pohtia täsmällisempää määritelmää Esittelijä tämän mainitsi. Mahdollinen luettelo kenties voitaisiin laatia konfliktialueista ja korkean riskin alueista. Ja siellä pohdittaisiin myöskin, kuinka tällainen maaluettelo laadittaisiin. Viimeinen kommentti vielä puheenjohtaja. Tarpeettoman kaksinkertaisen työn välttäminen, mikäli kuin kolmas osapuoli on jo havaittu sellaiseksi, että se noudattaa säännöksiä, esimerkiksi Dodd-Frank-lainsäädäntöä, niin tässä kysymys komissiolle. Voitaisiinko varmistaa se, että eurooppalaisen lainsäädännön noudattaminen todetaan toteutuneeksi ilman, että tehdään tarpeettomia tarkastuksia, jotka todennäköisesti johtaisivat kaksinkertaiseen työhön, mikäli muutenkin on varmistettu, että lainsäädäntöä noudatetaan. Rakkaat kollegat, jos tällä tapaa jatkamme vielä pitkään, niin sitten emme ehditä mitään muita aiheita käsitellä, koska kello kymmenen äänestämme ja sitten mennään eteenpäin ja sitten Maailmanpankin raportti otetaan esiin sitten äänestysten jälkeen, mutta tämän aiheen käsittely meillä on tasan 17 minuuttia vielä aikaa. Maritsi, olkaa hyvä. Kiitos Marisonisin nimissä. Hän oli varjoesittelijä, mutta ei tänään päässyt paikalle. On tärkeää tarkastella globaalisti tätä asiaa. Tarvitaan puitteistoa, kun puhutaan maailmankaupasta ja selvä yhteys konfliktialueiden ja luonnonmateriaalinen louhinnan välille voidaan kyllä luoda ja sitä tarvitaan. Tässä on muutama tärkeä seikka, jotka tulee muistaa. Ensinnäkin tarvitaanko vapaaehtoista vai pakollista due diligence-järjestelmää lähtien liikkeelle amerikkalaisten Dodd-Frank-lainsäädännöstä. Ja tarvitaan myöskin jonkinlaiset rajat Dodd-Frank-lainsäädäntöön nähden. Ja sitten saadun osalta kannattaa katsoa, voivatko ne myöskin olla haitallisia. On tärkeää, että sertifiointimenettelyn saadaan jäsenmät mukaan Yritykset tarvitsevat ohjeistusta due diligence-järjestelmän käytöstä ja sitten myöskin konfliktialueiden määritelmät on esitettävä selkeästi. On tiedettävä, ovatko lähtöalueet sellaiset, että ne kuuluvat asetuksen piiriin. Ja sitten valvonnan tulee olla tehokasta. Entäpä sitten tuojien, onko ne hoidettava jäsenmaa viranomaisten tasolta valvontatoimet? Ehkä tämä olisi mahdollista. Voitaisiin ajatella unionitasoista valvovaa viranomaista. Siitä voisi olla hyötyä on myöskin palkittava sellaiset yritykset, jotka due diligence-menettelyä toimita toimitusketjussa nyt jo käyttävät ja tarvitaan myöskin merkintäjärjestelmiä eh, vastuullisille tuojille. Markkinoista voidaan näin saada hyötyäkin oikeansuuntaiseen kehitykseen. On myöskin hyvä tuntea, eh, noudattaa tunne toimittaja, tunne eh, asiakkaasi periaatetta. Due diligence järjestelmäasetuksessa tarvitsee globaalin lähestymistavan, tarvitaan konfliktin ennaltaehkäisyä ja laajempia strategioita tähän liittyen. On tärkeää, että järjestelmämme on yhteensopiva amerikkalaisten järjestelmän kanssa, niin kuin tästä 15.0 kohdassa amerikkalaisen lainsäädännössä esitetään jos järjestelmät ovat hyvin toistaan poikkeavat, se hankaloittaa käytännön toimintaa. On tärkeää myöskin, että muutkin maailman maat saatettaisiin tähän mukaan. Kumppaneista me voimme lähteä liikkeelle, jotta tällainen kansainvälinen dynamiikka ja reilut pelisäännöt ja standardit koskisivat kaikkia. EU-hankinta ja sen osalta tuntuu mielekkäältä lähestymistavalta myöskin. Kiitos. Kiitokset ja sitten Helmut, olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin yritän olla lyhytsanainen. Paljolti voin olla samaa mieltä kollegojen kanssa, mitä he ovat täällä tähdentäneet. Ja, ja, ja olemme iloisia ryhmässä, että vihdoinkin komissio jotain esittämässä, kun on kyse konfliktimineraalien kaupankäynnistä, mutta on selvästi tuotava julki. Ja tässä olen vähän samaa mieltä kollegojen kanssa, ettei mikä uusi asia ole. Yhdysvalloissa tällaista lainsäädäntöä on. Ja, ja Kiinalla on hiljattain myös otettu käyttöön toimenpiteitä mineraalien hoitamiseksi. Komission ehdotus siis tulee vähän jälkijunassa, kun ajatellaan myös korkeita odotuksia kansainvälisesti koska on olemassa jo paljon parempikin esimerkkiä olemassa. Komission ehdotuksen sisältö on pettymys. Tässä täytyy tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, muiden kollegojen kanssa, ylipäätään Euroopan parlamentissa, että voidaan sitä vielä kohennella. Ennen kaikkea me vaadimme sitä, että tämä olisi sitova järjestelmä. Olemme samaa mieltä siitä kritiikistä, joka liittyy kansan, kansalaisjärjestöjen mukaanoloon puutteeseen ja miten voitaisiin määritellä nämä alueet, myös ihmisoikeusloukkaukset. Ei pelkästään riitä se, mitä tässä on esitetty. Minä totesin, 80 prosenttia 160 yrityksestä ei ole tarjonnut mitään julkista tietoa lähteistään. Tässäkin OECDn ohjeistusta olemassa. Tässä minulla on kirje, jonka on allekirjoittanut iso joukko sijoitusyrityksiä, jotka edustavat 800 miljardia euroa tällä alalla ja haluavat, että komission ehdotus noudattaisi Dodd-Frank-lainsäädäntöä. Ryhmä haluaa myös arvostaa sitä, että on vain primääriraaka-aineista kyse, kun ajatellaan myös esimerkiksi näiden käyttöä autoteollisuudessa. En ymmärrän myöskään, miksi ehdotuksen pitäisi koskea vain näitä kolmea mineraalia. On muitakin mineraaleja, jotka liittyvät ihmisoikeusloukkauksiin ja konflikteihin, lapsityövoiman käyttö Afrikassa. Tai Euroopan mantereella täytyy huomioida, että myös muualla maailmalla on alueet, jotka ovat tulossa konfliktialueiksi, joissa mineraalit ovat osa konflikteja noissa maissa. Kimpeliprosessista on opittu, että kuluttajat arvostavat myös tällaista käytäntöä. Euroopan unionin kansalaiset siis eivät halua tietämättään rahoittaa tämmöisiä konflikteja kolmannessa maailmassa. Minä toivon, että muut poliittiset ryhmät – pystyvät tekemään yhteistyötä, että komission ehdotus muuttuisi vaikuttavaksi toimeksi näiden raaka-aineiden kaupankäynnissä. Se on sitten vaan. Thank you, Ska. Thanks a lot. That fits well because I can... Kiitoksia. Voin oikeastaan yhtyä kaikkeen siihen, mitä Helmut sanoi. Todennäköisesti nyt en toista sinun sanomaasi. Pakollisesta osasta totesi, että meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että tämä ei ole vapaaehtoinen järjestelmä, koska vapaaehtoisuus on osoittautunut kaikkea, muuta kuin tehokkaaksi. Ja tämä voi toimia vain, mikäli tämä on pakollinen. Jotakin esimerkkejä täällä jo mainittiinkin siitä, kuinka yritykset eivät ole noudattaneet vapaaehtoista järjestelmää. Dodd-Frank-lainsäädäntö on esimerkki, jota kannattaa tarkastella läheisemmin, mutta varoittaisin niitä, jotka puhuvat saarrosta. Luvut osataan, että kyse ei ole mistään Merkittävää kauppaa käydään nyt sertifioitujen kaivosten kanssa ja yritysten kanssa tuolta alueelta. Yritykset ovat löytäneet uusia tavarantoimittajia. Kyse mistään kauppasaarosta, jonka Dodd-Frank-lainsäädäntö olisi aiheuttanut, vaan pikemminkin tällä pyritään muuttamaan tilannetta ruohonjuuritasolla paikan päällä. Tämä meidän täytyy ottaa huomioon ja tarkastaa, kuinka teemme omasta järjestelmästämme vielä paremmin kuin tämä. Saarosta ei todellakaan ole kyse, eikä siitä, että kauppaa estettäisiin. Meidän täytyy erittäin varovaisia olla, pitää sitä, onko tämä jonkinlainen kilpaileva järjestelmä. Mikäli on jokin vapaaehtoinen järjestelmä, ja kun on puhuttu kansainvälisestä normeista ja siitä, että luomme kilpailun järjestelmän jo olemassa oleville normeille, ja että tämä aiheuttaisi paljon ongelmia. Siitä kukaan ei enää tietäisi mukaan, että mitä järjestelmä pitää noudattaa, niin ei tätä näin pitäisi nähdä. Ja toiseksi, meidän ei pitäisi nyt rajoittaa pelkästään raaka-aineisiin, vaan myöskin lopputuotteisiin, kulutustavaroihin. Tämä on tarpeellista, koska muuten tässä jää merkittävä osa lainsäädännön ulkopuolelle. Olen Helmutin kanssa samaa mieltä soveltamisalasta näiden aineiden osalta, jotka ovat mukana. Ja kun tarkastellaan kupparia tai kultaa, nekin ovat konfliktimineraaleja. Tänään myöhemmin puhutaan Myanmarista esimerkiksi, jossa rubiinit ja kulta ja muut jalokivet ovat myöskin merkittävässä asemassa, joten ei enää mitään syytä, miksi meidän pitäisi rajoittua pelkästään näihin mainittuihin mineraaleihin, joita komissio ehdottaa. Haluaisin esittää komissiolle vielä yhden kysymyksen. Tämä liittyy asiantuntijaryhmään, jonka neuvosto on perustanut. Siinä on komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja nähdäkseen myöskin yksi Euroopan parlamentin jäsen saa kutsun tuohon työryhmään. Olisi mielenkiintoista tietää, mitkä tarkoitusperät tällä työryhmällä on, koska täällähän ollaan laatimassa lainsäädäntöä ja olisi ikävä, mikäli jossakin suljettujen ovien takana, jossa on asiantuntijoita mukana, joilla on oma lehmä ojassa, tekisi joitakin lehmän kauppoja. Kenties voisitte kertoa tästä enemmän. Komissio ja jäsenvaltiot ovat laatimassa jonkinlaista sääntökirjaa, jonka avulla pitäisi asetusta pistää täytäntöön jo ennen kuin asiasta on edes äänestetty, ennen kuin asetusta on edes, edes olemassakaan. Voisitko he kertoa hieman enemmän siitä, missä nyt ollaan? Miten te voitte laatia sääntökirjaa, mikäli lainsäädäntöä ei ole edes olemassakaan? Grazie. Kiitos. aihe, jota tässä nyt tarkastellaan, on varsin tärkeä. Se ei kuitenkaan ole uusi jo pitkään. Sen tarpeellisuudesta on puhuttu. Nämä ovat varsin tärkeitä e, elektroniikkateollisuuden pohjana olevia raaka-aineita. Ja nämä ovat siis tärkeitä siksikin, että niitä suuria määriä tuodaan eu alueelle. Kuitenkin on tärkeää, että taataan toimitusturvallisuus ja se, että työntekijöiden eh, turvallisuus ja ihmisoikeudet taataan lähtömaissa myöskin mutta tärkeää on eh, pyrkiä siihen, että yritysten eh, hallinnollinen ja byrokraattinen taakka ei kasva liialliseksi. Ja niin kuin täällä jo on todettu, TTIP-yhteyksissä on havaittu, että amerikkalaisten lainsäädäntö on pidemmällä kuin meidän ja on tärkeää, että yritykset joutuvat esittämään lähtömaan kaikille näille raaka-aineille ja tässä varsinkin Kongon merkitys on ollut huomattava. Mutta tämä asetusehdotus ei välttämättä ole riittävän tehokas väline. Se on ehkä kuitenkin ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Ja niin kuin täällä kollegat jo totesivat, järjestelmä vapaaehtoisena ei ehkä kuitenkaan olisi paras ratkaisumalli. Silloin vain suorat tuojat, joita vähän, käyttäisivät tätä ja muut sitten eivät välttämättä muiden tuotteiden osalta tätä käyttäisi. Eli tältä osin ehdotusta olisi syytä parantaa ja lähestyä asiaa siten kuin Yhdysvalloissa, eli tehdä järjestelystä pakollinen ja paremmin myöskin katsoa, miten määritellä riskialue käsitteenä ja olisi tärkeää, että lähestymistapa olisi laajempi. Ei vain huomioitaisi suoria tuojia, välittömiä tuojia, vaan koko toimitusketju. Ja tärkeää olisi myöskin ähm, jättää ulkopuolelle pk-yritykset, koska siitä niille koituisi liiallista hallinnollista taakkaa. Hyvät naiset ja herrat, valitettavasti en voi tässä enää mahdollistaa muita puheenvuoroja, koska kello käy koko ajan. Puoli tuntia tässä ehdittiin aiheesta keskustelua käydä. Ehkäpä poliittisissa ryhmissä aiheeseen on vielä syytä palata, jos halutaan eh, puheenvuoroja aiheesta vielä käyttää. Nyt annan loppupuheenvuoron viiden minuutin puheenvuoromahdollisuuden vielä komissiolle. Olkaa hyvä. <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Täällä esitettiin monia kysymyksiä. Yritän hieman ryhmitellä niitä. Ensinnäkin konfliktialueen määritelmästä. Toteasin, että komissio ei kanta sitä, että laadettaisiin luettelo konfliktivyöhykkeistä ja konfliktialueista. Kahdestakin syystä, vähintäänkin kahdesta syystä. Katsomme ensinnäkin, että tällaisen listan laatiminen ei olisi tehokas toimi, koska konfliktialueet ja vyöhykkeet muuttuvat jatkuvasti ja uusia konfliktivyöhykkeitä syntyy, niin jotkut eivät enää ole sitten konfliktialueita, joten tätä listaa pitäisi jatkuvasti ajantasaista ja tämä olisi kovin hankalaa. Emme myöskään halua poliittista viestiä lähettää ja sormella osoittaa tiettyjä maita tai alueita. Siksi pidämme parempana sitä, että niin kuin jotkut jäsenetkin totesivat, että tämä ehdotus ei ole riittävän täsmällinen. Tämä on juuri se syy, miksi me työstämme asiaa lainsäädäntöaloitetta ja suuntaviivoja samanaikaisesti tätä, tätä käsikirjaa samanaikaisesti lainsäädännön kanssa. Tämä auttaisi alan toimijoita. Toteaisin, että tämä on prosessipohjainen mekanismi. Sitä täytyy pistää täytäntöön toimijoiden puolella me laadimme ohjeistusta, jotta toimijat sitten voivat määritellä, missä kohtaa kyse on konfliktialueesta tai konfliktivyöhykkeestä, jotta voidaan valmistaa tällaisia suuntaviivoja. Olemme kuulleet, että jotta su- käsikirja voidaan laatia, olemme kuulleet asiantuntijoita ja kuulleet heidän näkemyksiään. pakollinen versus vaihtoehtoinen järjestelmä. Tähän kysymykseen monet viittasivat. Komissio on ehdottanut vapaaehtoista järjestelmää. Olemme huolisesti analysoineet tätä ehdotusta ja pyytäisin, että jäsenetkin lukevat vaikutusarvio kertomuksen, joka tulee ehdotuksen mukana. Siitä te voitte havaita, että olemme pohtineet eri vaihtoehtoja mukaan luettuna pakollista järjestelmää ja tulette johtopäätökseen, että tässä vaiheessa paras järjestelmä olisi vapaaehtoinen. Uskoakseni on erittäin tärkeää välttyä sellaiselta järjestelmältä, joka johtaisi siihen, että yritykset siirtyisivät kokonaan pois konfliktialueelta. Näin kävi Dodd-Frankin yhteydessä. Tuotteet, joista nyt puhutaan tässä yhteydessä, ovat sellaisia, joiden osalta konfliktialueilla ei ole monopolia näiden aineiden tuottamisessa tai tavaroiden valmistamisessa. Niillä on merkittävä osa, kyllä, mutta muita vaihtoehtoisia toimitusalueita on olemassa, eikä yrityksen ole ollenkaan vaikea ryhtyä etsimään näitä mineraja muilta alueilta. Emme halua, että yritykset siirrytään kokonaan pois konfliktialueelta. Tätä emme halua. Kuulen joidenkin jäsenen, jäsenten sanovan, että Dodd-Frank ei tuottanut tilannetta, jossa yritykset olisivat siirtyneet pois taikka lakanneet olemasta kiinnostuneita konfliktialueista. Erinäisiä lukuja on esitetty. Uskon, että kaikki luvut osoittavat, että aluksi tuotanto- ja vientialueelta väheni hyvinkin paljon Lukuja on hieman vaikea sovittaa toisiinsa, koska luvut ovat niin kovin kaukana toisistaan, mutta nykytrendi noiden maiden valmistuksen ja viennin osalta on nähtävissä. Pyytäisin jäsenet tarkastelevat myöskin YK-asiantuntijaryhmän vuosikertomusta, jos on arvioitu tilannetta, tilannetta vuodesta toiseen YK-asiantuntijat ovat todenneet, että tuotanto on vähentynyt ja että myöskin salakuljetustoimet ovat muuttuneet luontoon. Salakuljetus on lisääntynyt ja yhä enemmän tuloa on koitunut tuotantoalueille. Lisäksi meillä on näyttöä siitä, että yksittäiset yritykset ovat päättäneet olla ostamatta enää mineraaleja konfliktialueilta. Joten meidän johtopäätöksemme on se, että tässä vaiheessa on parempi saada aikaan asianmukainen tasapaino ja lähestyä tätä asiaa varovaisesti. Monet jäsentistä kysymyksen, mitä hyötyä vapaaehtoisesta järjestelmästä olisi, kuinka moni tulisi tähän mukaan. Alustuspuheenvuorossani yritin kertoa teille jo sitä, miksi meidän lähestymistapaamme on hyvä – ja miksi uskomme, että vaikutusta syntyy, vaikka toimijoita ei olisikaan niin kovinkaan montaa mukana. Miksi järjestelmä silti toimii? Totesin, että meidän, meidän järjestelmässämme mukana on myöskin uudelleen tarkastelun mekanismi. Kolmen vuoden kuluttua tilanta tarkastellaan uudelleen. Olemme todenneet, että tämän tarkastelun johdosta sitten komissio mahdollisesti tekee muutosehdotusta järjestelmän mukaan luettuna se, että otetaan mukaan myöskin pakollisia elementtejä. Lähestymme asiaa varovaisesti asteittain. Ja kun tarkastellaan kannustimia, julkisia hankintoja ja lopputuotteita, näidenkin kautta voidaan varmistaa se, että meidän järjestelmämme tulee mukaan monia toimijoita. Tässä on aika paineita kovasti, joten Ehkä kahdenvälisesti voin keskustella jäsenten kanssa vielä. The hearing uh, on the next meeting in India. Ehkäpä kahdenvälisesti voitte olla yhteydessä valiokunnan jäseniin, jos jotain kysymyksiä on. Kiitokset ja herra Winkler vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Tiedän, että ei ole mahdollisuutta edes päätellä, koska aika ei ole. Mutta tarkkaan kuuntelin ja takaan teille, että olen kovasti kiitollinen näkemyksistä. Huomaan, että olen nyt siinä jamassa, että kun olisin Obama, kongressi meni altaan, hän totesi, että kyllä tässä on paljon yhteistä maaperää kuitenkin, jonka pohjalta tehdä yhteistyötä. Eli kyllä tässä yhteistä maaperää on varmasti, ja ihan vilpittömästi olen sitä mieltä, että täytyy muistaa, että se mitä tässä valiokunnassa aikaisemmin on tehty, tämä on kuitenkin kansainvälisen kaupan valiokunta, flex järjestelmä ja Kimberley-prosessia on käsitelty ja on muistuttava nekin päätöksemme. Vielä siteraisin täällä yhtä arvon kollega, joka totesi, alle koordinaattori, hän totesi, että objektiivista ja avointa keskustelua tarvitaan kyllä. Lopuksi vielä, että parhaiten maassa sanotaan, että hyvät kollegat, hyvän viholli, Suuri vihollinen on paras. I'm sure that we have an open-minded discussion. Avointa keskustelua varmasti tullaan eh, käymään tulevaisuudessa. Ja seuraavassa valiokuntakokouksessahan on kuuleminenkin. Kiitokset eh, esittelijä onnittelut hyvästä työstä. Näin eh, tulemme saamaan hyvän mietinnön asiasta ensi vuoden alkuun. Ja nyt sitten, hyvät naiset ja herrat, äänestyksiin. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukanaan. Okay. And we'll start. No niin, nyt lähdetään äänestykseen. Zunächst mit der Abstimmung. Miksi täällä nyt on näin paljon hälyä ja hälinää? Keskustelu on päättynyt ja nyt äänestyksiin. Hiljaisuutta saliin, jotta voimme kunnolla työskennellä. Esityslistan kohta 21. Kolmasen määrän kanssa käytävä ulkomaankauppaa koskevat tilastot siltä osin, kun on kyse säädösvallan täytäntöönpanovallan siirtämistä komissiolle – Yksi. Äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvällä enemmistöllä hyväksytty. Voidaan siis ryhtyä neuvottelemaan neuvoston kanssa. 22. Suullinen esitys liittyen kaksi käyttötuotteiden vientivalvontalainsäädäntöön. Lopuäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässäkin eh, selvällä enemmistöllä hyväksytty. Jäämme siis odottelemaan komission vastausta. 23. Kroatian eh, liittymisen vaikutukset. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvällä enemmistöllä hyväksytty. Sitten kohta 24. Lausunto. Luonnon hyväksyminen aiheena usein tarvikkeet. Kompromissi. Tarkistus yksi puolesta. Emme siis äänestä koneellisesti, vaan ihan kättä näyttämällä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ykkösblokki puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus. False. So, Änderungsantrag 62. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Änderungsantrag 67 siihen. Sitten sieltä suullinen ähm, tarkistusehdotus, onko siihen huomioita? Ei niin äänestämme. Äänestämme muutetusta tarkistusehdotuksesta 67 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Tarkistus 68. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 88 seuraavana kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Tarkistus 88 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten eh, kakkosblokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistusertus 100 puolesta vastaan hyväksytty. Tyhjät vielä. Eli sata uudelleen tyhjät. Ei hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta. Vastaan. Tyhjät. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistukset 105 ja 106 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Unohtui kompromissiehdotus 6 äsken, eli äänestämme nyt seuraavana siitä. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 31. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 tarkistamisen koneellisesti vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkat silmät puheenjohtajalla. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestykseen. Se hoituu koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvällä enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut, Rova Götzendaling. darling Sitten kohta 25. Assosiaatiosopimus EUn ja Georgian välillä. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Sitten kohta 26, asiaan liittyvä päätöslauselma. Tässä tarkistus seitsemän ensimmäisenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Tarkistus Tarkistusehdotus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Ei vaan 20. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvällä enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut, herra Rehn. Näin on saatu läpikäytyä tämän päivän äänestykset. Äänestysosio on nyt saatu päätöksen. Onnittelut herra Reen ja tuloskin tuli tänne taululle. Hyvä, hyvä. Sitten palaamme esityslistalla kohtaan 20. Maailmanpankin raportin esittely. Ja tätä aihetta käsittelemme tasan 15 minuuttia. Ja annan saman tien puheenvuoron Lopes, puheenvuoron Lopes Klarosille. hän toimii Global Indicators-asioiden äh, äh, äh, osalta vastuutehtävissä. Ja hän kertoo meille Maailmanpankin toimintaraportista vuoden 2015 osalta. Näin saamme yleiskuvan taloudellisesta kehityksestä maailmalla ylipäätään. Ja toivoisin, että poistutte salista, jos poistutte salista mahdollisimman hiljaisesti, koska me jatkamme töitä saman tien. Eli hiljaisuutta saliin. Valiokunnallemme tämä raportti ja tilannearvio on varsin tärkeä ja näin annan mielellään puheenvuoron saman tien herra Lopes Klarosille. Olkaa hyvä. Uh, good morning, Mr. Hyvää huomenta päivä puheenjohtaja. Hauska olla täällä Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Nyt haluaisin esittää teille yleiskatsauksen yritystoimintakertomuksestamme ensi vuotta varten, eli tehosta eteenpäin. Ennen kaikkea haluaisin jakaa tämän kolmeen osioon. Kertoisin hiukkasen teille ensin mahdollisista muutoksista kertomuksessamme jotta metodologia olisi parempaa. Haluaisin kertoa teille myös tämän vuoden kertomuksen tuloksista muutosten jäljiltä. Ja koska me olemme laatineet kertomuksia jo 12 vuoden ajan, niin kertoisin hiukkasen myös suuntauksista meidän tiedoissamme. Mielestäni siellä on paljon rohkaisevaa nähtävissä. Kuten varmasti tiedätte, Doing Business-kertomus huomioi eri ulottuvuuksia yritysympäristössä. Toisin kuin kilpailukyky kertomus kauppafoorumilta katsoo enemmänkin säännöksiä ja instituutioita, jotka vaikuttavat tuottavuuteen, niin me keskitymme rajattuun määrään asioita ympäristöyritysten näkökulmasta jos halutaan tietää, kuinka monta eri vaihetta on, kuinka paljon menee aikaa ja kuinka paljon osakeyhtiön perustaminen kestää. Ja tällaista tietoa me tarvitsemme ja keräämme, jos kuinka paljon menee aikaa sopimuksen laatimiseen, kuinka paljon menee aikaa omaisuuden rekisteriintiin, entäpä tuonti- ja vientimääräykset, sähköyhteyksien saaminen, verovelvoitteiden täyttäminen. Tämä kertomus on laatinut eri indikaattoreita, jotta voidaan nämä huomioida hyvin tehokkaalla tavalla. Doing Business-raportti perustuu sekä lainsäädäntötutustumiseen, tutustumme sivililainsäädäntöön, kaupalainsäädäntöön, verolainsäädäntöön, menettelytapoihin, maksukyvytysmääräyksiin, työlainsäädäntöön ja otamme mukaan, kun määrittelemme sitten indikaattoreita. Meillä on useita indikaattoreita toki myös, jotta voidaan katsoa, mikä on todellisuus paikan päällä, kuinka paljon menee yrityksen perustamiseen, kuinka paljon menee aikaa, jotta voi taks, verovelvoitteensa täyttää. Eli tässä on monenlaisia tekijöitä, paitsi kirjainta lainsäädännössä, niin myös todellisuutta paikan päällä. Muutaman kalvon nyt ensin, jotka varmasti kertovat teille, miksi Doing Business Report on ollut niin menetyksellinen väline, jotta voitaisiin yritysuudistuksia edistää kautta maailman. Tässä on kaavio, joka osoittaa, mitä tarvitaan Belgiassa rekisteröitystä omaisuutta. Kahdeksan eri menettelyä tässä tämä yksi pylväs tarkoittaa, kuinka paljon aikaa menee kuhunkin menettelyyn, kuten näkyvää Belgiassa meni 64 päivää kaiken kaikkiaan. Ja kallistakin se on. Se on kiinteistön arvosta 2,7 prosenttia. Eli tyyristä, aikaa vievää ja menettelyt ovat hankalia. Sitten perusta tietoja. Siellä on neljä menettelyä, eli neljä, kuusi ja puoli päivää, reippaasti vähemmän kuin Belgiassa ja 3,3 prosenttia vain kiinteistön arvosta. Ja tässä mainitsisin kaksi asiaa näiden kalvojen pohjalta. Ensinnäkin, ja tämä on tyypillistä meidän tiedoillemme, että voimme kyllä esittää eri yksityiskohtiakin eri liiketoimissa. Tästä on kiinteistörekisteröinnistä kyse, 118 maassa, kaikki menettelyt huomioiden, kaikki maat kaikilta vuosilta, ja tämä on meidän verkkosivullamme tarjolla. Mutta minä olen valinnut nämä kaksi maata, Belgian ja Perun, ihan tarkoituksella. Jos olisin kymmenen vuotta tehnyt tämän saman jossain muualla, niin olisin ottanut ehkä OECD-maan esimerkiksi, miten nopeasti ja helposti voi hoitaa eri virallisia menettelyjä ja katsoa kehitysmaista, miten se on ehkä hitaampaa ja vaikeampaa siellä, ehkä kalliimpaakin. Ja kuitenkin sitten Belgian Perun kohdalla, kun ne nyt ole valinnut, huomaatte, että täysin päinvastoin. Se on mutkikasta, menettelyksellisesti, menettelyllisesti hankala ja kallista Belgiassa, mutta suhteellisen helppo ja nopea perussa. Ja Doing Business Data osoittaa tämän näette sen seuraavista kalvoista myös yhä useammassa maassa, myös kehitysmaissa. Siellä viranomaiset ovat omaksumassa parempia yritystoimintakäytänteitä kuin on korkean tulotason maissa käytössä. Tämän vuoden raportti sisältää 230 uudistusta, 183 maassa. Osoitus jälleen siitä, miten viranomaiset ovat sitoutuneet omaksumaan laajan kirjon uudistuksia kautta maailman. Ennen kaikkea rohkaisevaa on Saharan eteläpuolisten maiden tilanne. 75 uudistusta on viimeisen kierroksen aikana toteutettu. Sitten toinen alue, joka on mielenkiintoinen myös, Euroopan Keski-Aasia, ja siellä on paljon myös tulevia EUn jäseniä. 85 prosenttia kaikista maista ovat toteuttaneet ainakin parin raportin uudistuksia. Sitten selittäisin hiukan sen muutoksista, joita olemme ottaneet tämän vuoden raporttiin. Meille sopivat hyvin nämä muutokset, koska se varmasti parantaa myös Doing Business-raportin mainetta ja käytettävyyttä kautta maailman. Ja kuten tiedätte, Doing Business Raportti on myös rankannut maita yrityslainsäädännön avulla, eli liiketoiminnan helppouteen liittyen. Julkaisemme tiedot joka vuosi. Me olemme parin kolmen vuoden aikana tehneet, että meillä on uudenlaista metriikkaa käytössä, eli etäisyysrajoille menetelmää, koska meillä on valtavasti tietoa kertynyt kymmenen vuoden ajalta useista maista. Ja nyt olemme jo oppineet sen, missä ovat parhaat yrityskäytänteet. Tiedämme esimerkiksi Singaporessa meni 150 päivää sopimuksen toteuttamiseen monissa maissa. Menee jopa kahdeksan vuotta, jopa pidempään. Ja totta kai se on huono yritysympäristöllä. Ja Singaporella kuitenkin nimenomaan täällä on paras ympäristö ympäristö. Eli kun sopimuksia toteutetaan, niin Singapore on eturintamassa – lainsäädännössä. Uudessa Seelannissa menee puolitoista päivää yritysten perustamiseen ja se on eturintamassa yritysten käynnistämisessä. Eli jos ajatellaan kaikkia indikaattoreita ja alaindikaattoreita ja minkälaista otantaa on käytössä tässä metriikassa, niin me olemme nyt pystyneet tekemään sen, että kun katsotte näitä vuosia ja eri maita, niin voidaan tietää, kuinka kaukana ovat tästä rajasta hyvässä liikeympäristössä. Tänä vuonna olemme ottaneet käyttöön myös sen, että tätä DTF-rankkausta käytetään yhtenä perusteena järjestyksiä laadittaessa. Eli nyt me käytämme kardinaalirankkausta, eli käytetään tulosta myös uudelle sijalle. Tässä on omat etunsa. Muuten sekä vanha rankkausmenetelmä että tämä uusikin korreloivat keskenään varsin hyvin. Yksi etu siinä, että me käytämme nyt Distance to the Frontier-metriikka on, että tässä yksi yksi luettelossa osoitamme myös tulokseen, ei pelkästään sijaa. Ja kuten näette, tulokset eivät ole jakautuneet tasaisesti. Siellä on klustereita nähtävissä. Huomaa, että esimerkiksi Peru, Chile, Belgia, Israel, Meksiko, Kolumbia ovat saaneet vastaavia tuloksia, vaikka sijaan vähän erilainen riippuen maasta ja huomaatte, että tämä oikealla oleva sininen nuoli osoittaa, että se on parantunut edellisestä vuodesta. Ja kuten näette, yksi yksi taulukossa noin 80 prosenttia kaikista maista ovat parantaneet asemaansa sijaltaan verrattuna tähän vuoteen. Ja monissa tapauksissa voi olla, että sija on muutaman pykälän laskenut, mutta kuitenkin jos ajatellaan viranomaisten näkemystä, niin jos distance to the frontier sijaan on parantunut, niin se tarkoittaa, että yritysympäristö on kohentunut indikaattoreiden valossa. Ja se on hyvä ja rohkaiseva viesti, että voisi sanoa 80 prosentille maista, että yritysympäristö on parempi tänä vuonna kuin edellisenä vuonna, niin se on aina rohkaiseva merkki. Uusi metriikka on saanut hyvä vastaanoton siis. Lisäksi tänä vuonna olemme tehneet niin, että me olemme laajentaneet myös kattavuutta siinä tiedossa, jota meillä on suurista maista, joissa on yli 100 miljoonaa asukasta. Eli on toinen kaupunki huomioitu myös. Doing Business-raportin ajatuksena aikaisemmin oli, että yritysympäristö huomioidaan suurimmissa kaupungeissa, joissa on liiketoiminta. Se ei välttämättä edusta kovin paljon koko maata. Tyypillinen valitus on tullut Venäjältä sanoen, että jos otetaan vain Moskova, niin kun Venäjällä on monia muitakin alueita, monia muita kaupunkia, joissa yritysympäristön laatu on parempikin, ja siksi Doing Business raportissa Venäjä saa huonomman sijaan kuin ehkä muuten saisi jos otos olisi edustavampi, jotta voidaan huomioida tämä kritiikki. Eli otimme 11 maassa toinenkin kaupunki, jos siellä on yli 100 miljoonaa asukasta, ja nyt Los Angeles, New Yorkin lisäksi Monterrey Meksikossa, Rio de Janeiro Brasilassa, Intiassakin, Mumbaista, New Delhiin ja Kiinassa, Shanghaihin ja Pekingin on menty, ja tästä kartasta näkyy mikä on jakautuma. Ja me olemme huomanneet nyt, kun tietoa on kerätty parikin asiaa jossakin indikaattoreissa, jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, ei ole mitään muutosta tapahtunut. Esimerkiksi sijoittajasuojalainsäädäntö tai luototus perustuvat paljon keskustasolainsäädäntöön, eli suorituskyvyssä ei ole mitään eroa kaupunkien kesken. Mutta jossakin muissa indikaattoreissa, varsinkin jos on aikalämmitin mukana, kuinka nopeasti pystyy yrityksen perustaa, ostaa kiinteistöä tai maksaa veroja, niin eroja kyllä löytyy ykkös- ja kakkoskaupungin välillä. Mutta kuten näette oikeapuolisesta kaaviosta, jossa on tämä 45 asteen linja, niin ei ole kovin suuria eroja kaupunkien välillä ylipäätään. Poikkeussääntöön on Yhdysvallat ehkä, jossa Los Angelesissa yritysympäristön laatu on merkittävästi huonompi kuin New Yorkissa. Siksi Yhdysvallot on menettänyt muutaman pykälän sijassa, koska olemme ottaneet huomioon kokonaistiedot myös Los Angelesin osalta. Muuto vaikuttaa siltä, että tiedot tukevat käsitystä, että Suuret yrityskaupungit kertovat varsin hyvin ylipäätään yritysilmastosta jossain maassa. Ja sitten jotain muita muutoksia vielä, joita olemme tehneet tämän vuoden ensi vuoden raporttien. Me olemme nyt suorittamassa kahden vuoden uudistusohjelmaa ja annan vähän esimakua muutoksista parilla esimerkillä. Ensinnäkin sähköindikaattori. Kolme vuotta sitten otimme ensimmäisen infrastruktuuriindikaattorin Maailmanpankin johtokunnan pyynnöstä ja tämä indikaatio huomioi ajan, menettelyt, hinnan, jotta saa sähkö yhteyden verkkoon. Tämä on erittäin tärkeä askel Maailmanpankilla ja Doing Business-raportille, koska nyt tote- huomattiin, että se korreloi monen muun hyvän asian kanssa yhteiskunnassa. Eli se on hyvä vertailuarvo myös, kun arvioidaan infrastruktuuria, varsinkin energia-alalla. Mutta monet Afrikan ystävämme viime parin vuoden aikana ovat tulleet tykömme ja sanoneet, että hei katso, pitää paikkansa, että on kallista saada sähköä Afrikassa. Mutta varsinainen ongelma ei liity niinkään yhteyden hintaan, vaan toimituksen luotettavuuteen. Kun on yhteydessä verkkoon, niin ei välttämättä sähköä useinkaan saa, ja se on se pullonkaula. Eli se vie myös rapauttaa luotettavuutta ja se on suuri päänvaiva myös yrittäjillä, kun ei edes tiedä, koska sähköä saa vai saako silloin, kun tarvitsee. Eli ensi vuonna me lisäämme tähän menettelyaikaa ja kustannusulottuvuuteen sähköyhteyden saamiseksi lisäindikaattori, joka liittyy toimitusvarmuuteen 118 maassa. Meidän mielestämme tämän indikaattorin myötä saamme vähän kohennusta näihin indikaattoreihin, joita nyt on. Ja sitten toinen esimerkki joka liittyy kiinteistön rekisteröintiin. Tämä indikaattori keskittyy paljolti menettelyjen tehoon, kustannuksiin, aikaan, ylipäätään mitä menettelyjä on kiinteistön rekisteröinnissä mukana. Se keskittyy paljolti itse liiketoimeen, mutta indikaattoria on kyllä kritisoitukin, varsinkin Maailmanpankin suunnalta. Katso, kaapas meidän maatamme, kun siihen menee kyllä aikaa ja se on menettelyltä hankala ja kallistakin, mutta kunhan kiinteistö on rekisteröity, niin oikeudet ovat varmat ja mitään kiistyä ei ole tuomistumissa ollut sen jälkeen. Ne voi olla maa esimerkki, joissa on helppoa rekisteröidä omaisuus kiinteistöön, mutta oikeusvarmuus on ahallisempi ja paljon on riitoja oikeusistumissa, eli kumpi sitten on parempi. Minä uskon, että kritiikillä on pohjansa, ihan järkevä kritiikki varmasti, eli ensi vuonna teemmekin niin, että paitsi, että katsomme aikaa, kustannuksia, menettelyä kiinteistörekisteröinnissä, me laadimme myös indeksin, joka huomioi laadullisen puolen myös kiinteistöoikeudessa, luotettavuus, läpinäkyvyys, maanhoitojärjestelmän kattavuus ja niin edelleen. Ja sitten saamme jotain sellaista, joka on vahvempi indikaattorina, joka huomioi menettelyjen tehokkuuden, kuten myös sen, mitä on laadullisella puolella tarjolla. Ja nyt haluaisin... Yes. Time is, uh, Aika rientää, herra Lopes, eli pyydän. Let me show you... No niin, lopuksi haluaisin vielä näyttää muutaman kalvon sen kertomiseksi, mitä tiedolle sitten tehdään noin pidemmällä aikavälillä. Ajatellaanpa 2005 vuotta kautta ensin. Jos sitten miettii tykönään, kuinka monessa maassa menee vähemmän kuin 20 päivää yrityksen perustamiseksi, niin 40 maata olisi e maissa lähinnä korkean tulon maissa ja muutamassa muussakin. 2014 mennessä puolestaan nyt määrä on 127 jo. Eli yli kolminkertaistunut jo on tämä maiden määrä, jotta voidaan 20 päivässä tai lähemmässä perustaa yritys. Tiedämme kyllä kirjallisuudesta, että noissa maissa, joissa se on monimutkaisempaa käynnistää yritys, on enemmän muodollisia vaatimuksia, enemmän korruptiotakin. Ja sitten viimeiselle kalvolle, tiedän, että aika rientää, tämä on viimeinen kalvo, jonka teille näytänne, tämä liittyy konvertioon, konversioon, nimittäin jos tässä ke, katsokaapa oikealla ylhä, vasemmalla ylhäällä olevaa kaaviota. Jos otanta jaetaan niin, että katsotaan mikä on huonoin kvartaali, jossa menee pisimpään yritystoimintaan, kaikki mutkikkainta ja hankalinta, ja sitten poistetaan muut kvartaalit, niin vaikuttaa, että 2005 ero kahden ääripään välillä yrityksen käynnistämiseksi oli 87 päivää. Nyt se on kaventunut 29 päivään 2014, kuten näitä muista kaavioista, niin siellä on lähetymistä tapahtunut kyllä tiedoissa kautta maailman. Missä se on vaikeinta harjoittaa yritystoimintaa, niin pikkuhiljaa sielläkin ollaan hyväksymässä parempaa käytäntöä, jota on paremmin suorituvissa maissa käytössä. Ja Maailmanpankin kannalta tämä on rohkaiseva merkki, koska Maailmanpankki ennen kaikkea on instituutio, joka liittyy lähentymiseen ja, ja se on sitoutunut voimakkaasti luomaan kehittyvissä maissakin sellaisia edellytyksiä, joita on nähtävissä pidemmällä olevissa maissa ja varoamissa maissa. Tietot osoittavat, että näin on käymässäkin ja mielestäni tämä on erittäin rohkaiseva viesti myös, kun ajatellaan sitten, että olemme no, yli kymmenen vuotta raportti laatineet. Um, Um, thank you very much for the... Kiitoksia paljon tästä esityksestä ja katsauksesta. Käsittääkseni kyse on oikeudesta kehyksestä ja käytännön toiminnasta, joka tähän tilanteeseen on johtanut. Esitän kysymyksen. Amerikan sijoituslistalla Kolumbia on listan ykkösenä. Amerikoiden alueella samanaikaisesti nähdään, kuinka velka on kasvanut ja kuinka ihmisoikeus aktivisteja kohdellaan ja kuinka ihmisoikeusloukkaukset ovat lisääntyneet. Tämä on se käytäntö, joka on räikeässä ristiriidassa sääntelykehyksen kanssa. Frau Rodriguez. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä ja hyvästä työstä, jota olette pitkään tehneet. On tärkeää saada tämän tyyppisiä tietoja ennen kuin liiketoimintaan ryhtyy, mutta tilanne saattaa olla hankala tämän jälkeenkin, eli tietoja tarvitaan jatkossakin. Espanjan osalta voin todeta, että indikaattorit yritystoiminnan käynnistämiseen liittyen, niiden saanti on helpottunut. Mutta kun tarkastellaan yritysten toimintaa, tietyn ajanjakson kuluessa se on jäänyt jonkinlaiseksi harmaaksi alueeksi ja kysynkin teiltä, miten tähän aiotaan jatkossa puuttua. Andi. Kyllä, kyllä. Mitä Kolumbiaan tulee? Indikaattorit keskittyvät pitkälti hyvin kapean tosiasioiden luettelon liiketoiminta ympäristön emme mittaamaan turvallisuutta, emmekä myöskään makrotalousympäristöä, emmekä myöskään ihmistä pääomaa, emmekä koulutusta. No melko on sen kapeakasteen, ka- kapeakatseinen katsaus niin tekijät, jotka ovat tärkeitä liiketoiminnan kannalta. Täällä mainittiin turvallisuustilanne maassa. Tämä ei mukana tässä business-indikatorioi bisnesindikaattori luettelossa. Muutama vuosi sitten Islanti oli pärjännyt hyvin tässä luettelossa. Kuitenkin sillä valtava talouskriisi, pankkijärjestelmä romahtanut ja valuutta oli devalvoitu. Nämä eivät näy tässä indikaattori. Indikaattorin perusteella tehdystä luettelonissa. Sitten Espanjan edustaja Rodriguez. Teille vastaan, että tässä ei pelkästään tarkasta kustannuksia ja menettä, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen. Me voimme tarkastella monia muitakin elementtejä, jotka liittyvät yrityksen koko toimikaareen, rekisteröinti, verotus, verojen maksu, rakennusluvat, vararikkomenettelyt, sopimusten solmiminen sähköverkkoon liittyminen ja luoton saanti. Kaikki nämä seikat on otettu mukaan. Yhteensä indikaattorit on 11, vain yksi niistä mittaa tehokkuutta yrityksen perustamisen yhteydessä. Kuinka nopeasti tämä sujuu? Kiitos paljon. Olemme saaneet tämän esityksen. Kaikki voitte tutustua rauhassa sen lähemmin. Lämpimät kiitokset teille vielä kerran ja toivottavasti tapaamme uudelleen ensi vuonna uuden raportin tiimoilta. Ja tästä raportista ilman muuta on valiokunnallemme hyötyä. Kiitos paljon. Hyvä. Ja sitten voimme siirtyä julkiseen kuulemistilaisuuteemme jonka aiheena on EUn ja Myanmarin investointisopimus. Uusi haluttuus saatiin vuonna 2011 ja sen myötä olosuhteet muuttuivat ja neuvottelutilanne ja mahdollisuus maan kanssa helpottuivat. Ja näiden uusien mahdollisuuksien puitteissa on lähdetty tarkastelemaan myöskin mahdollisuutta investointisopimukselle. Ja komissio haluaisi neuvottelut tähän liittyen käynnistää. Tähän liittyy monenlaisia seikkoja, kuten tiedämme. Ja on hyvä voida kuulemistilaisuudessa asiasta tänään keskustella. En tässä nyt kovin pitkään puhu itse tässä alussa. Mielellään annan puheenvuoron vieraillemme, jotka sitten järjestyksessä myös esittelen. Ensin toivottaisin tervetulleeksi ihmisoikeusvaliokunnan alivaliokunnan puheenjohtajana. Pyytäisin häntä kertomaan näistä asioista muutamalla sanalla. Olkaa hyvä. Kiitos Herra Lange. Kiitos siitä, että Inta-valiokunta järjestää tämän kuulemisen yhdessä ihmisoikeusalivaliokunnan kanssa, että meidät kutsuttiin tänne. Meidän ihmisoikeusvaliokuntamme ja myöskin parlamentti kokonaisuudessaan on aiemmin tehnyt selväksi sen, miten merkittävä edistystä ihmisoikeuksien saralla Myanmarissa on saatu aikaan, niin me pidämme tätä erittäin hienona asiana. Meillä on oma valtuuskuntamme, joka vastaa Myanmarin asioista. Sekin on voinut havaita suuret parannukset. Valiokunta on tietystikin tarkastellut läheisemminkin sitä, kuinka säännöksiä pistetään täytäntöön, ja edelleenkin täytyy todeta huomata siitä, tai niin kuin parlamentin päätösasemassakin on todettu, että täytäntöpano ei ole sujunut niinkään hyvin. Myönteistä on se, että kansan, kansallinen ihmisoikeuskomitea nyt on perustettu, mutta ky- voi kysyä, mitä se tekee. Joitakin valituksia on esitetty Enimmäkseen kyse on maan omistusoikeuksista, joihin voidaan puuttua, ja lehdistön vapaus niin ikään ja rohinga-vähemmistön asema on vaikea, ja myöskin maan anastaminen on suuri ongelma. Pitkä luettelo on laadittu vakavista ihmisoikeusroukkauksista, joita edelleenkin esiintyy Myanmarissa. EUlla ja Myanmarilla on investointisopimus. Siinä on myöskin ihmisoikeusarvio mukana tuossa sopimuksessa toistaiseksi vain vähän tästä on toteutettu käytännössä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EUn investoinnit, sokanteeksi, että EUn sijoittajat pikemminkin esittävät vaativat korkeita normeja, ja sitten kun mennään paikan päälle soveltamaan niitä, niin tämä myöskin parantaa ihmisoikeusnormien noudattamista Burmassa vähän samantyyppisesti kuin EU-Kiina investointisopimuksessa. Vaikutukset ovat samat. Käytännössä tarko- totesin, että on vaikea osoittaa käytännössä, että näin on. Siksi ö, valiokuntamme on pikemmin syvällisemminkin pohtinut tai tutkinut sitä, mikä tilanne pääkampalla käytännössä vallitsee, kun empiiristä näyttöä niinkään paljon ole ja EU-Myanmar-sopimuksen ihmisoikeusseuraamuksia haluamme valottaa ja tarkastan tällaisemminkin. Kiitoksia siitä, että saamme järjestää tämän kuulemisen yhdessä teidän kanssanne. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa esittelijä David Martin. Olkaa hyvä. right up against the clock, so... No tässä taistellaan aikaa vastaan, mutta puhun lyhyesti siis. Tässä on nähty merkittäviä uudistuksia toteutettavan Myanmarissa eilen kuultiin, että Yang Zhu on mietti, onko uudistusprosessi pysähtynyt kokonaan ja onko niin, että enää ei suurella samalla innolla uudisteta kuin joitakin vuosia sitten. Kuten Rova Lohvil totesi, merkittäviä ongelmia on vähemmistö yhteisöjen oikeuksissa, muslimivähemmistö, Näihin ei ole vielä puututtu riittävästi. Tämän kuulemisen tarkoituksena on saada osvittaa sille, miten me voisimme edetä komission ehdotuksen kanssa liittyen investointisopimukseen ja mikä olisi hyvä kansanvallalle eri oikeuksille. Varmastikin olisi hyötyä, jos tätä käsitellään järkevästi, jos ajatellaan myös hyödyntämisen vaaraa emme halua, että yrityksemme ovat siellä hyödyntämässä liikaa. Me haluamme selkeitä sääntöjä, mutta haluamme tätä myös sen, että yritykset saavat sijoitukselleen suojaa. Eli tässä punnitaan sitä, että on toimintamahdollisuuksia, mutta ei kuitenkaan riistetä ketään. Hankala tasapaino löytää. Toivottavasti kuuleminen auttaisi nimenomaan löytämään tasapainoa. Kiitos paljon. Ja sitten ensimmäiseen keskustelukierrokseen, jossa aiheena ovat nämä poliittiset asiayhteydet, eh, miten ne kytkeytyvät Myanmarin investointipolitiikkaan. Rang Nang O on tällä paikalla. oikea henkilö silleen, kun tarkastellaan investointikysymyksiä. Hän toimii pääjohtajana kansallisen suunnittelun ja taloudellisen kehityksen ministeriössä. Ja toimii myöskin investointisopimusneuvottelijana. Ja olkaa hyvä, teillä on nyt 10 minuutin puheenvuoro. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. ensin kerron hieman itsestäni. Toimin taloudellisen kehityksen ministeriössä pääjohtajana. Olen myöskin investointiosaston johdossa ja keskittyimme kaikkiin investointikysymyksiin maassa. Ja haluaisin ensin kiittää kutsusta päästä tänne valiokuntanne kokoukseen. Kerron hieman maan kehityksestä en mene kuitenkaan yksityiskohtiin, mutta lähden liikkeelle lyhyesti. Kyseessä on eh, tämän eh, Aasian osan suurin ehm, maa, Kiinan ja Intian jälkeen meillä on Taimaa Bangladeshin kanssa myöskin rajoja, eli eh, viisi rajanaapurivaltiota meillä kaiken kaikkiaan on toimi myöskin eh, siltana eh, eri Aasian osien välillä. Meillä on raja ja 40 prosenttia maailman väestöstä on, eh, löytyy naapurimaistamme. Luonnon resursseja meillä on paljon, mutta 58 miljoonaa väestömäärämme. huomattava markkina-alue ja yli 60 prosenttia väestöstä muodostuu nuorista ihmisistä. Tässä lyhyt maan esittely. Ja nyt sitten kerron vuoden 2009 tilanteesta, eli vuosi ennen kuin uusi hallituksemme valittiin. Tilanne ei ollut kovinkaan hyvä tuolloin. 1,06 Äh, oli tämä pk ja kasvu 5,6 prosenttia, vienti 7,59 miljardia dollaria ja tuonti 4,19. Televerkson tiheys 4 prosenttia ja äh, sähköistysastekin vain 28 prosenttia tuolloin. 2011 maaliskuussa valittiin uusi hallitus ja se johti muutoksiin maassa. Ensimmäinen näistä hallituksemme, joka oli ennen ollut sotilaallinen, nyt siitä tuli sitten valittu, vaaleilla valittu hallitus. Ja lähdettiin liikkeelle demokratisointi pyrkimyksissä ja näin pyritään saamaan aikaan todellisia muutoksia maassamme tietysti tiettyjä jännitteitä havaittiin ja nyt sitten ollaan päätymässä rauhanomaisen yhdessä eloon. Ja ähm, puoli markkinataloudesta on myöskin nyt siirretty markkinasuuntautuneeseen talouteen. Hallituksemme johti suuria reformeja maassamme. Ensimmäinen kannattaa mainita poliittiset uudistukset. Tällöin katsottiin tätä eh, osallistamista poliittisissa kysymyksissä ja toisaalta mielipiteen vapausasia, median vapausasia olivat esillä. Vakaus ylipäätään oli tärkeä seikka ja sitten tietysti taloudellisia ja sosiaalisiakin uudistuksia tehtiin ja kaupan vapauttaminen näistä tärkeänä. Ja myöskin mitä tulee talous- ja finanssisektorin valvontaan on myöskin ollut tärkeä uudistus, jonka hallituksemme on aikaan saanut. Ja julkishallinnon uudistus tehtiin myöskin. Tässä keskitytteen hyvään moitteettomaan hallintotapaan ja on tämä onkin tärkeä seikka, juuri julkishallinnon uudistaminen. Hallituksemme myöskin katsoi, miten voitaisiin uudistaa yksityistä sektoria, sillä sen merkitys maalle on erittäin tärkeä. Ja näin hallituksemme päätti tarkastella myös sitä, miten yksityinen sektori kehittyy. presidentin kansliassa eh, on tukihenkilöitä, ministeriötason tukihenkilöitä tukemassa tätä kehitystä. ja tärkeä seikka oli kiinnittää huomiota siihen, että tähän niin taloudellinen kehitys on ollut varsin hidasta ja siksi katsottiin, miten parantaa yritystoimintaa ja näistä sitten ensimmäinen uudistus liittyy oikeudellisen puitteiston uudistuksiin. Tässä yhteydessä uudistetaan sijoituslainsäädäntö, jotta siitä tulee tehokkaampi, toimivampi ja myös houkuttelevampi ajatellen kansainvälisiä sijoittajia. Olemme myöskin puuttuneet eh, poliittisen puitteiston uudistamiseen. Eh, pyrimme vapaampaan, avoimempaan menettelyyn, jotta ulkomaisten investointien on helpompi eh, aloittaa toimintansa maassamme. Ja myöskin menettelytapa uudistuksia aiotaan tehdä. Menettelyjä on tarkoitus yksinkertaistaa ja näin luoda paremmat olosuhteet yrityksille maassamme ja sitten olemme myöskin ryhtyneet institutionaalisiin uudistuksiin maassamme. Investointikomissio on tärkeä instituutio, kun tehdään päätöksiä liike-elämään liittyen. Investointikomissio pitää huolen siitä, että e, e, ministeriöissä tehdään tarvittava työ ja investointikomissio Siellä on mukana myöskin jäseniä ministeriöstä, kuten minä itse, ja myöskin yksityisen sektorin edustajia on mukana ja kansalaisyhteiskunnan edustajia myöskin ja myöskin kauppakamareista. Eli nämä neljä tärkeää toimijaa ovat mukana ja tältä pohjalta pyritään pääsemään asioissa eteenpäin. Ja tässä verrataan hieman tilanteita eri ajanjaksoilla. 1988-2011 ja sitten 2011-2015. Tämä viimeisin näistä on nykyhallinto hallituskauden ja noin 40 prosenttia investoinnista liittyy louhoksiin ja öljyyn ja kaasun. Tuolloin 48 prosenttia investoinnista koostui näistä. myöskin eh, vesivoiman käyttö ja eh, rakennustoiminta eh, on tullut mukaan, eli investointitendenssit ovat nyt muuttuneet. Ei pelkästään puhuta luonnonvaroista ja niiden käytöstä, vaan myöskin televiestintä ja rakennussektori ovat tulleet kuvan mukaan. Ja tämä on huomattava muutos verrattuna aikaisempiin jaksoihin ja hallituskausiin. Jos katsotaan maakohtaisesti asioita, Kiina on tärkein investoija. Noin 35 prosenttia on sen osuus, sitten Taimaa, Singapore seuraavina. Eli Kiinan rooli on huomattava. Eh, se on huomattava sijoittaja Myanmarissa. ja 4,6 miljardia dollaria on ollut sijoitusten kokonaisvolyymi hallituskaudellamme 4,3 miljardia ennen eh, näiden muiden osuus oli vain 3 miljardia ja vuodet 2012-2013 eh, tuolloin 1,4 miljardin dollariin päästiin. Eli tässä on viiden eh, kerta, viisikertainen kasvu verrattuna ensimmäiseen hallituksen toimintavuoteen. Ja sitten eh, kun puhutaan viimeisestä vuodesta, kuluneesta vuodesta, ollaan päädytty 4,1 miljardin dollariin. Ja tämän vuoden eh, osuus on jo nyt sillä tasolla kuin koko viime vuonna. Eli kasvu on ollut huomattavaa. Ja jos tarkastellaan EUn investointeja Myanmariin, e, e, öljykaasu, louhokset ja teollisuustuotanto ovat tärkeitä olleet. Ja tässä verrataan vuosia 2011-2014. Huomattava kasvua BKT on tapahtunut, BKT kasvu 8 7,7 vuonna 2014 vienti 7 prosentista 7 miljardista noin 8,9 miljardin dollarin ja tuonti noussut 9 miljardin dollarin myöskin. Ja sitten televerkkojen tiheys on noussut kolmessa vuodessa huomattavasti 18 prosenttiin ja sähköistämisen aste on nyt 32 prosenttia. Eli nämä makrotalouden muutokset tässä kerrotaan niistä ja ne ovat olleet huomattavia viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana. Aasian maat ovat kahdenvälisissä investointisopimuksissa tärkeitä. Ja investointisopimuksen meillä myöskin Kuwaitin ja Israelin kanssa. Ja kerron nyt hieman syistä sille, miksi toivoisimme maahan enemmän EU-investointeja emme ainoastaan eh, halua edistää investointeja, vaan nimenomaan laatuinvestointeja. Ja näillä tarkoitetaan sitä, että toimitaan kunnollisessa liikeympäristössä ja tarvitsemme myöskin teknologian siirtoa siksi, että olemme jäljessä muista maista ja haluamme kehittyä. Ja ilman eh, modernia teknologiaa myöskin talouden kehitys on varsin hankalaa. Haluamme myöskin eriyttää kehittää, diversifioida. Emme halua olla riippuvaisia vain yhdestä sijoittajasta. On tärkeää, että saamme laajalta rintamalta maahamme sijoituksia ja EUlla eh, on paljonkin annettavaa meille. Me hankimme eh, paljonkin tuotteita ja kehitysyhteistyön myötä tämä on ollut mahdollista, mutta toivoisimme vastavuoroista eh, hyötyä ja tältä pohjalta olemme nyt valmistelemassa tätä asiaa ja hallituksemme on ryhtymässä neuvotteluihin EUn kanssa investointisopimuksen tiimoilta. Kiitos. Very concrete and... Kiitos, kiitos. Paljon tietoa, varsin konkreettinen esitys. Kiitos paljon. Ja nyt sitten toivotan tervetulleeksi muut vieraamme. Ensinnäkin Sydneyn yliopistosta Chantonel ja Deborah Stothard kansainvälisestä ihmisoikeusfederaatiosta. Eli kaksi varsin erilaista näkökulmaa näin saadaan tähän asiaan. Ensinnäkin kansalaisjärjestön edustajan näkemys ja sitten yliopistomaailman edustajan kanta. Ensimmäisen puheenvuoronsa herra Tönel, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja tuosta ystävällisestä esittelystä. Hienoa, että parmite kutsui tänne Sydneystä saakka johdonmukaisuuden puute ehkä johtuu jetlagista niin enemmänkin kuin minun henkilökohtaisesta jostakin puutteestani. Uskon, että Aung San Suu Kyi eilen totesi, niin kuin edelläkin puhuja mainitsi, että kansainvälinen yhteisö voi parhaiten auttaa uudistusprosessia eteenpäin tunnustamalla tilanteen Burmassa sellaiseksi kuin se on. Sen täytyy tunnustaa tosiasiat. Tilanne on sellainen, minkä, millä sen halusimme nähdä. Ja toivottavasti tällä kaikella on kuitenkin onnellinen loppu. Tämä hyvin pitkälti on pohjana minun puheenvuoroni tänään. Haluaisin todeta, että tuo sama teema on hyvin keskeinen myöskin koko uudistuspyrkimyksessä Burmassa. Presidentti hyvin pitkälti on samalla linjalla kuin minun näkemykseni tänään ja koko tuo ryhmä, joka pyrkii saamaan aikaan uudistuksia. En nyt puhu sinistä Australiasta käsin yksin, vaan monet muutkin ovat samalla linjalla. Mielenvain tilanne ja sen talouden tilanne täytyy nähdä vuoden 2014 kontekstissa. Konteksti ei ole sama kuin 2012 vuonna, jolloin hyvin paljon oltiin optimistisia. Osittain siksi, että oltiin yllättyneitä siitä tavasta, jolla uudistuksia saatu aikaan. Mikä voi nyt lyhyesti mainita jotakin uudistuksia, koska näihin tullaan viittaamaan ja voidaan tarkastaa, miten niitä on pistetty täytäntöön. Tämä on erittäin kriittinen kysymys, täytäntöönpano. Mitä uudistuksia sitten tehtiin, kun 2011-2012 vuonna ihmiset olivat kovinkin toiveikkaita Ensinnäkin vaihtokurssimuutokset. Monet täällä parlamentissa muistavat varmaan, että Burmalla oli vaihtokurssijärjestelmä, joka oli lukinnut valuutan seitsemän jetiä suhteessa yhteen Yhdysvaltain dollariin, mutta markkina-arvo oli suurin piirtein tuhat suht vastaan yksi, joten tosi merkittävä ero virallisen vaihtokurssin ja todellisen vaihtokurssin välillä. Suurin, mitä ei koskaan ole nähty. Tämä oli symbolista kun maan taloutta tuona aikana. Tärkeä uudistus oli myöskin, että tämän kautta pystyttiin varmistamaan se, että vanha hallitus pystyi ottamaan ulkomaan valuutan omaan haltuunsa, kahmimaan sen. Valtion yritykset ja niiden tulot kirjattiin kirjanpitoon vanhalla vaihtokurssilla sen sijaan, että ottaisiin kansalaisten ostovoima huomioon, mikä olisi ollut merkittävästi erilainen luku. Sitten kun tämä valuuttakurssijärjestelmä muutettiin 2012, monet kiinnittävät tähän että Ihmiset katsovat, että uudistusprosessi oli saatu kunnan liikkeelle. Ja katsottiin, että tämä saattaa olla vakavakin asia mutta merkittävä joka tapauksessa vaihtokurssi oli yksi seikka. Toinen ulkomaisia investointeja koskeva lainsäädäntö. Tästä vähän kuultiinkin jo. Kolmas asia, samanlaiset lait, jotka koskevat erityisiä talousvyöhykkeitä. Neljäs keskuspankkilaki, joka astui voimaan hiljattain, ja tämä antaa keskuspankille lisää autonomiaa. Ja sitten laimatkin liikkeet, jotka liittyvät kauppaan, matkailuun ja niin poispäin. laimatkin muutokset, näihinkin viitattiin jo. Nämä kaikki antavat optimismille syytä. Tämä siis 2011-2012, ei se pari vuotta Hallituksen toimet vastasivat odotuksia, mutta sitten minun nähdäkseni ei enää kiinnitetty huomiota uudistuksiin. Talous oli tietyssä tilassa, maa avattiin ulkomaisia yrityksiä varten ja maailmanlaajuisesti tilanne kehittyi nopeasti muualla maailmassa. Nähdäkseni tuo konsensus toiveikkuus oli ennenaikaista, kun tarkastetaan täytäntöönpanoa näiden kaikkien uudistusten yhteydessä, jotka antavat syytä optimismille, niin nähdäkseni meidän täytyy alkaa esittää kysymyksiä tai korjata näkemystä, joka tuolla valitsi. Vuonna 2014 minun nähdäkseni Purman nykyinen uudistusohjelma on vain pinnallinen, hyvin kapeakatsainen, se on riittämätön ja pitkälti se on nyt jumiutunut mikään uudistusohjelma, joka toden teolla pystyy vastaamaan tai poistamaan talouden ongelmien syyt. Monet johtuvat hallituksen toimista. Hallitus erittäin tiukasti valvoo suurinta osaa maailman taloutta maan taloutta. Purmalla ei ole edes vuonna 2014 todellista markkinataloutta, joka perustuisi oikeuksiin, omaisuuden, oi, omaisuusoikeuksiin ja muihin, vaan pikemminkin on kyse eräänkin komentotaloudesta yksityissektori toimii eri lupien ja käyttöoikeuksien perusteella, joita valtio jakaa. Tässä kontekstissa minä sanoisin, että uudistukset, joita viime vuosina on pistetty liikkeelle, ovat nyt löytyneet. Nyt ei enää niin tiuk- tiukasti pidetä kiinni uudistuslinjasta ja toimitaan pikemminkin eri lupien ja käyttöoikeuksien perusteella sen sijaan, että talous olisi vapautettu ja nämä luvanantomenettelyt ja käyttöoikeussopimukset ovat hyvin pitkälti, eivät täysin, mutta hyvin pitkälti joutuneet eh, niin, niin sanottujen hallituksen ystävä firmojen haltuun. Kyse on yrittäjistä tai inikään yrittäjistä, vaan pikemminkin ryhmittymistä, jotka hyötyvät sitä suhteistaan hallitukseen. Suurin syy minun arvioni sen osalta, että täytäntöönpano osalta on ollut melkoisen epätäydellistä ja pinnallista on se, että samat hallituksen kaverit ovat myöskin valvomassa näitä etuja. Eli valtion päätöksen, päätösten teko hyvin pitkälti on sellaista, että itse kullakin on oma lehmänsä ojassa. Tämä estää talouden kehittämistä nähdäkseni rohkeasti voisi jopa tarjota, että ketä se, mitä maassa tapahtuu, on putinistuminen. Maatalous on putinistumassa, eli siellä hyvä veliverkosto toimii. Aivan hiljattain tästä oli esimerkki. Sillä sallittiin se, että ulkomaiset pankit pääsevät purmaan. Tätä on odotettu jo pitkään. Pari viikkoa sitten ilmoitettiin, että yhdeksän ulkomaista pankkia saa luvan toimia maassa. EUsta ei tullut yhtään pankkia. Ei Aasiasta myöskään yksi Australian pankki. Tai pankit ovat lähinnä Aasiasta tulkikorjaa. Tilanne nähdäkseni on vähän niin kuin silmän lumetta. Nämä käyttöoikeussopimukset on annettu ulkomaisille pankeille ovat erittäin kapeita rajoituksiltaan. Pankit voivat lainata pelkästään rahaa ulkomaalaisille ja ulkomaalaisille yrityksille. Vain ulkomaista valuuttaa voidaan lainata näistä pankeista, eivätkä ne saa mennä mihinkään tukkutoimintaan. Niillä on mahdollisuus olla Niillä saa olla vain yksi haarakonttori koko alueella, ja niiden täytyy noudattaa hyvinkin tiukkoja sääntöjä. Ongelma, joka tähän liittyy, on se, että Burma on maa, jossa pääoma on hyvinkin vähäistä. Ne, joilla on pääomaa, ovat tietystikin niitä, jotka ovat hallituksen ystäviä. Ja me, talouden kannalta on merkittävämpi seikka se, että nyt olisi ollut mahdollisuus avata kilpailua niin, että sektori olisi murentunut ja pitäisi helpottaa pankkiin toiminnan kautta yritysten toimintaa, mutta minun nähdäkseni kyse ei nyt pelkästään siitä, että nyt tuo tilaisuus on hukattu, kun maahan haluttiin näitä uudenaikaisia pankkeja, mutta näiden maan päästämisen yhteydessä hukattiin mahdollisuus purkaa järjestelmä. Jotkut seikat, jotka aiemmin mainitsin, eivät ole millään tavalla toteutunut sellaisella tavalla, kun olisi voinut kuvitella vuonna 2011-2012, kun uudistuksen ryhtiin. Vaihtokurssimuutos esimerkiksi. Totosin, että sekin oli tilaisuus saada valtion tilit kuntoon, mutta käytännössä näin ei käynyt laisinkaan. Ei tämä millään tavalla poistanut esimerkiksi sitä, että suurin osa kaasutuloista Kaasu- ja öljyyrityksistä menee tiettyihin yksiin taskuihin. IMF on todennut, että mikäli tarkastellaan tarkemmin tilejä, havaitaan, että 14 prosenttia kaasutuloista edelleenkään ei mene julkisiin kirjanpitoon. Tämä on vakava asia, koska olemme kuulleet kaikenlaisia puheita verotusuudistuksista, avoimuudesta ja seurattavuudesta ja verojärjestelmistä, mutta kun neljä, neljä, tulkikorjaa 40 prosenttia mikäli hallituksen tuloista ei koskaan tule kunnolla kirjoituksi tilinpitoon, tämä osoittaa, että paljon muutakin tapahtuu, mitä ei näy missään tilastoissa jotkut muutkaan uudistukset eivät ole toteutuneet sillä sieltä, kun se pitää. Äsken puhuttiin ulkomaisesta ul- suorainvestoinnista, tähän liittyy hyviäkin uutisia. Jotkut matkailuajan alan yrittäjät ja tavarantuotantoalan yrittäjät ovat pystyneet paremmin toimimaan, mutta kun tarkastellaan tietoja esimerkiksi tavarantuotantoteollisuudessa, ei niinkään vientiteollisuuden puolella – vai muitakin seikkoja, jotka liittyvät Kaakkois-Aasian tilanteeseen. Tässä suhteessa ei ole kaikki uudistukset onnistuneet ja sitten sotilasmenot ovat suuria purmassa. Su- silloin suuri, sotilasmeno on suuri osuus valtion menoista, mutta kun tarkastellaan sitä, niin budjetti on sellainen, että joitakin uusia tuloja on saatu ulkomaisia su- suora investoinnilla budjetin kokoon on Tämä tarkoittaa sitä, että osuus, joka on sotilasmenoja varten, on suhteessa pienentynyt. Mikä tarkastellaan absoluuttisena lukkuina sotilasmenoja, niin sotilasmenot ovat kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana. Viimeisten kahden vuoden aikana sotilasmenot ovat 11 prosenttia. Terveydenhoitomenot on terveydenhoitomenot ovat laskeneet kolmella prosentilla ensimmäisenä vuonna, kun hallitus tuli virkansa terveydenhoitomenoja kasvatettiin, mutta nyt kun tarkastellaan verotusjärjestelyitä, kiinteä seuraamuksia, joita näillä on ollut, niin nämä ovat vesittäneet keskuspankkiuudistuksen. Keskuspankki on yleensä autonominen, mutta tässä tilanteessa se ei voi olla, koska verotusjärjestelmällä tai finanssipoliittinen järjestelmällä ei ole kehittynyt menoja on enemmän kuin tuloja. Ainoa rahoituslaitos on keskuspankki ja se joutuu rahoittamaan taloutta, joten käytännössä sillä ei ole mitään riippumattomuutta tai autonomista asemaa. Sitten viimeinen seikka, ja sitten päätän puheenvuoron. Tämä liittyy maatalouteen. Tietystikin maatalous on äärimmäisen tärkeä sektori, koska se antaa 70 prosentille maan väestöstä toimeentulon. Ja mitä maatalous on tapahtunut? Minä sanoisin, että mitään mielekkäitä uudistuksia ei ole saatu aikaan maatalouden puolella, ja burmalaiset viljelijät edelleenkin ovat siis tenteessä, että heillä ei ole taloudellisen toiminnan vapautta. He voivat itse päättää mitä, milloin ja kuinka paljon he tuottavat. Heillä on hyvin vähän oikeutta siihen maahan, jo, jota he viljelevät, ja maan anastus on erittäin yleistä. Enemmistö sillä määrää, ja nyt markkinaalisessa asemassa olevat ovat erittäin ikävässä jamassa myöskin silloin, kun on kyse talousuudistuksesta. Talousuudistus, kun se on tehty, ei tätä voida kiistää. Tämä on nähty myöskin Rangoonin kaduilla, mutta hyvin vähän on puututtu näihin instituutioihin ja kaivosyrityksiin, jotka ovat anastaneet maata. usein ne ovat osana tätä sotilaallista ja poliittista elittiä todellinen taloudellinen uudistus ja kasvu on nyt epäonnistunut. Omaisuusoikeuksia varmistavat instituutiot ovat luoneet monia kannusteita, mutta jonkinlaista oikeusvaltion periaatetta on yritetty saada aikaan, mutta käytännössä tulokset ovat kaikkea muuta kuin lupavat. Madame. Ja sitten Rova Stotat seuraavana, olkaa hyvä. Thank you and... Kiitos. Kiitos, että kutsuitte minut ja pidätte tämän tärkeän kuulemisen ylipäätään näinä vaikeina aikoina Burman historiassa. Se, mitä juuri äsken Sean Turneltä kuulimme, niin täytyy olla myös tarkkana, kun ajatellaan ihmisoikeustilanteen kehittymistä tänä vuonna maassa – Teille on toimitettu tämä julkaisukin tuolla oven suussa, se on tarjolla, ja missä määrin on päästy eteenpäin sitten viime kokou- YK yleiskokouksen päätöslauselman 2014 on nähty, että nyt on yhä enemmän tehty poliittisia pidätyksiä sen jälkeen, kun uusi hallitus muodostettiin. Viestimi liittyvät uudistukset jäädytettiin, vaikka niitä ilolla otettiin vastaan viime vuonna. Nyt on nähty, että yli 20 viestinten toimittajaa tai omistajaa on pantu vankilaan siis pelkästään tänä vuonna. Ja viime kuussa yksinään yksi toimittaja tapettiin, kun hän oli pidätettynä. Tässä vaiheessa suurimpia haasteita, ajatellen ihmisoikeustilannetta, liittyen myös yritystoimintaan, on pakkolunastukset tai maan anastus. Se luo enemmän köyhyyttä ja lisää konfliktivaaraa myös maassa, varsinkin alueella, jossa ei ole konfliktia tai konfliktista on päästy juuri eroon. Uudistukset eivät oikein ole purreet rankaisemattomuuteen, jos ajatellaan rankaisemattomuuden käsittelyä, niin mitään merkittävää edistystä ei ole saatu, kun ei ole oikeusvaltioperiaatteeseen sitouduttu. Ja se vain vahvistaa kielteistä vaikutusta, joka maan anastuksella ja pakkolonnostuksella on. Ja lait eivät takaa yhdenvertaista kohtelua edellekään, ja jos ajatellaan täytäntöönpanoa, niin sekään ei ole puolueetonta. Se, että ei ole oikeusvaltioperiaatetta olemassa, niin se on luonut tilanteen, että maanviljelijät eivät ole pystyneet suojautumaan, eivätkä saaneet oikeuslaitokselta korvauksia. Siksi on olemassa vahvistuva suuntaus, että maanviljelijät turvautuvat väkivaltaan puolustakseen omaisuuttaan anastuksilta. Kun ajatellaan ihmisoikeusaktivisteja, niin usein olemme vähän kielteisiä. Kertopa niin jotain maanhankinnan hyvistä käytänteistä. Tilewa says talousalue. Tilewa says on hyvä käytäntö, koska kukaan ei kuollut. Tilewa sopimuksen puitteissa ne, jotka pakkokeinon poistettiin omistamaista, eivät saaneet uutta kotia, tai ainakin kyllä luvattiin, mutta ne ovat kovin pieniä. Ja tässä huoneessa olisi pelkästään kuusi entistä kotia. Ne ovat niin huonoja kuntoltaan, että jos on sadetta, niin joudutaan keräämään vettä ja sen myötä tulee paljon tautia, jotka liittyvät moskittoihin. Eli lapset ja vanhukset ovat varsinkin haavoittuvassa asemassa näissä uusissa kodeissa, joita heille on annettu. Työtä kyllä tarjottiin, kun ihmisiä pakko siirrettiin tälle talousalueelle, mutta jos ajatellaan keskipalkkaa, niin se on 400 chattia, 4 euroa siis, mutta kustannukset liikkumisessa on jo 4,5 euroa päivittäin. Eli ihmiset oikeastaan menettävät rahaa, kun he haluavat mennä työhönsä. Me olemme nähneet, että konflikteja on syntynyt. Esimerkiksi Hatchinissa ja poisessa San alueella siellä on pitkä käytössä tai siellä on sisäisesti siirtymän joutuneita ihmisiä ja on estetty muun muassa avun antaminen lähellä Kiinan rajaa, siis hyvin lähellä myös Tiibettiä. Kyse on lähinnä talvioloista. Naisiin kohdistuva väkivalta ja siviileihin kohdistuva Väkivalta myös eri paikoissa, koulussa ja klinikoissa on ihan normaalia. Sotilaskäytäntö on hyvä huomata, että sodan käynnisti nimenomaan vesivoimahankkeet. Länsisessä Burmassa, osavalossa, on tilanne ollut kansanmurhaa edeltävä tilanne, siis koska näin minulle kuvaili ECO ja muut YK on ihmisoikeusjärjestöt. Kansanmurhaa edeltävä tilanne on nyt vain vahvistunut entisestään toimintasuunnitelman myötä. Siinä muslimit erotetaan pysyvästi ja miljoona rohinga pidätettiin määräämättömäksi ajaksi eri leireissä, vain 10 prosenttia rohingoista saivat kansallisuuden ja se on toki vain toisen luokan kansalaisuus ja siinä rajoitetaan poliittisia ja taloudellisia oikeuksia merkittävästi. Kun ajatellaan näitä kauheuksia ja väkivallan tekoja rohingaa vastaan, niin on nähtävissä, että väkivalta on mukavasti vapauttanut maata, jotta voidaan eri hankkeisiin sitä käyttää. Joissakin muissa ah, muilla alueilla, joissa saatiin monen vuoden kymmenen, kymmenisen vuosien konfliktin jälkeen rauha-aikaa, niin on jälleen uutta taistelua syntynyt viime kuukausina, varsinkin Mon ja Karens osavaltioissa. Jopa alueilla, joissa oli jotain menestystä saavutettu rauhansopimuksiin, niin nyt on uusia konflikteja, jotka lähinnä joutuvat maansaantiin tai voimavarojen saantiin ja oikeuden takaamiseen. Eli tässä on kartta, joka osoittaa, mitkä ovat pahimmat paikat, jossa Rohingan ja muslimien vastaisia kauheuksia on suoritettu. Ja sopivasti ne käyvät yksin myös maan pakkolunastusten ja anastusten kanssa, kun on uusia hankkeita vireillä. Rohinga on kaikkein vainotuimpia kansoja maailmalla, kun, ja kun ajatellaan myös minkälaista politiikkaa harjoitetaan tai mitä käytänteitä on, ja nyt siitä on tulossa osa kansallista lainsäädäntöä, jota sovelletaan kaikkiin muslimeihin ja mahdollisesti tämä vaikuttaa myös muihin ei-buddhalaisiin vähemmistöihin. Tässä on kansallinen lainsäädäntöpaketti myös, joka rajoittaa tai kriminalisoi eri etnisten väest- vähemmistöjen keskisiä avioliittoja. Tämä koskee ennen kaikkea muslimeja, ja tämä voi rajoittaa lasten määrää. Eli muslimi peräiset lapset eivät välttämättä saa tunnustua. Tämä liittyy kääntymiseen ja moniavioisuuteen. Eli me olemme näkemässä, että tässä vain laajennetaan sellaista käytäntöä, jota on kutsuttu apartheid-kaltaiseksi tilanteeksi. Jos ajatellaan yrityksiä, ulkoisia sijoituksia, niin siinä on jo vaaraa myös muslimien syrjinnän kannalta nähtävissä. Ja heille on kerrottu, että voivat kyllä tehdä mitä tahansa, kunhan he eivät muslimia palkkaa, nämä yri- ulkomaiset yritykset siis, eivätkä tarjoa muslimiyrityksille sopimuksia. Eli kun mietitään syitä tässä taustalla, kun ajatellaan tukea ja investointeja, joilla voitaisiin vähentää köyhyyttä ja saada Burma, Myanmar liikkeelle myös ajatellen poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, niin on nähty, että monet niistä tekijöistä, jotka johtivat siihen, että maasta tuli korkeariskin maa tai kiistanalainen myös ajatellen taloudellista toimintaa, niin tämä tilanne on edelleen vallalla ja joskus jopa on menty huonompaan suuntaan, varsinkin viime kuukausina. Nähtävissä on myös, että kun ei ole riittävästi lainsäädäntöä tai institutionaalisia uudistuksia, niin kehityshankkeet tai taloudellinen toiminta, sijoitustoiminta on vain pahentanut sitä, että on enemmän pakko pakkolunastuksia, maananastusta, ympäristön tila huononee, on seksuaalista väkivaltaa ja elannon hankkiminen on vaarassa monen kohdalla. Tämä on huolestuttavaa varsinkin, kun ajatellaan ylipäätään tilanteen käsittämistä, että ei tässä oikein ymmärretä sitä, mikä nykytilanne siellä on. Moni siellä on nyt huomannut, että kun pyritään luomaan tilaa ulkomaisille sijoittajille ja sijoituksille, niin se oikeastaan uhkaa heidän elantoaan ja ihmisoikeuksiaan. Siksi tämä on aika huolestuttavaa, kun teen ruohonjuurijärjestön kanssa työtä, olen tämän nähnyt. Ja sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka nyt ovat konfliktin jälkeisessä tilanteessa tai konfliktitilanteessa. Mitä myönteistä sitten on saatu aikaan, että nyt se on mukana tässä läpinäkyvyyshankkeessa ja ehdokona ITIssä. Viime kuukausina on käynyt ilmi kuitenkin, että koko prosessin taustalla on ollut huonoja lakkeja, hämäryttä toiminnassa ja se, että on häiritty kansallisyhteiskuntaa, joka on ollut mukana ITIssä. Eli pitääkö nyt sitä sijoittaa Myanmarin? Mielestäni siinä on tärkeää miettiä sitä, että täytyy investoida siihen, että ensin saadaan uudistuksia aikaan. Jos uudistuksia ei saada aikaan, jotta voidaan estää rankaisemattomuuden jatkuminen ja voitaisiin taata oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen ja varsinkin, että voidaan suojella omaisuusoikeuksia yksilöjen yritysten ja yhteisöjen kohdalla, niin Euroopan yritykset ovat siinä vaarassa muuten, että he ovat mukana toiminnassa, joka voidaan nähdä jopa vakavana kansainvälisenä rikoksena. Yritykset joutuisivat hankalaan jamaan, jotta voisivat omia due diligence-määräyksiä noudattamaan, kun ajatellaan myös ihmisoikeusarviointeja – Ja yritykset ehkä huomaavat, että kun ajatellaan mikä uhka se on myös tuotolle, niin se on aika korkea. Burmassa on tarvetta uudistuksille, mutta voi olla, että sitten yritykset joutuvat maksamaan korkean hinnan siitä, että nyt kiirehtivät maahan ilman, että miettivät tarkkaan, mikä tilanne siellä on. Kiitos. Thanks a lot. So I open... Kiitos. Ja nyt annan jäsenille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thanks a lot. Kiitos. Kolme varsin mielenkiintoista alustusta kuultiin. Kiitos myöskin herra Turner siitä, että näin pitkän matkaa, matkan takaa tänne tulitte. Muutama kysymys ja osa liittyy tähän toiseen kierrokseen, kun komission edustaja on paikalla. Olisi mielenkiintoista kuulla investointisopimuksen ja ihmisoikeustilanteen välistä suhteista hieman lisää. Ja yleisemminkin kuulla komissiolta siitä, miten EU hahmottaa tämän ihmisoikeustilanteen, reangaleirit, kuka niitä rahoittaa tässä tietysti on ymmärrettävä, että humanitaarista kriisistä on kyse, mutta toisaalta legitimoidaan tilanne, jos varoja myönnetään. Eli tähän on mielenkiintoista kuulla huomioita myöhemmin. Mutta sitten tähän ensimmäisen paneelin. Kun tarkastellaan tätä spesifistä investointisopimusta, jos siitä tulee normaalityyppinen investointisopimus, niin kuin esimerkiksi Kanadan kanssa on eh, solmittu ja sitten mukana ja niin edelleen, kysyisin, miten se mahdollisesti muuttaa tilannetta Myanmarin talouden osalta ja toisaalta, mitä vaikutuksia mielestäni tällä on ihmisoikeustilanteeseen, varsinkin jos eh, sijoittajat voivat jollain tavalla palvella hallitusta, jos lainsäädäntö on eh, tietyllä tavalla laadittu. Eli mitkä ovat näkemyksenne tähän asiaan? Mielellään kuulisin vastauksia teiltä. Vaikutelmani on myös sellainen, että tietynlainen yhteys ulkoisten sijoittajien ja toisaalta ihmisoikeustilanteen huonomisen välillä on olemassa ja miten tämä nyt poliittisesti tulkitaan? Eli pidetäänkö ulkoisia sijoittajia ja taloutta tärkeämpänä asiana kuin ihmisoikeustilannetta? Miten tähän suhtaudutaan? Kysyisin myöskin seuraavaa Myanmarin edustaja ei ole mukana tässä kakkospaneelissa, mutta eh, ministeriön edustajalta kysyisin seuraavaa. Mitä mieltä olette Mm, tämä komission tarjous, pidättekö sitä sopivana vai onko teillä omanlaisia näkemyksiä sen suhteen, miltä investointisopimuksen eh, olisi syytä näyttää? Ja katsotteko, että eh, se olisi hyvä saada valmiiksi mahdollisimman nopeasti? Eli ylipäätään, miten tämä investointisopimus liittyy talouteen, eh, politiikkaan ja sitten ihmisoikeuskysymyksiin myöskin? Kiitos David, olkaa hyvä. Jatkaakseni tästä viimeisestä seikasta, joka mainittiin, ja Myanmarin edustajalta haluaisin tiedustella, kuinka investoinnit, investointeja saataisiin enemmän, kuinka eurooppalaiset saataisiin enemmän sijoittamaan Myanmarin, muuttaisiko investointiluonta se, että erityyppisiä yrityksiä tulisi mukaan maahan. Kaikilta haluaisin kuulla hieman enemmän Myanmarin investointikomission työstä. Sen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja myöskin tarkastella investointien sosiaalisia vaikutuksia sen perusteella, mitä herra Chernell totesi. Vaikuttaa siltä, että tuon komission työnä on pikemminkin suojata joidenkin silmää tekevien etuja Myanmarissa pikemmin kuin pohtia maan yleisiä etuja. Mielelläni kuulisin kommentteja tähän. Sitten ihmisoikeuksista. Onko teillä mitään Onko in, Myanmarin investointikomissiossa tarkasteltu ihmisoikeusloukkauksiin liittyviä huolia myöskin investointien yhteydessä? Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Totta kai on hauska nähdä, että mili sotilaskaappaus on päättynyt, mutta kyllä siinä työsarkaa paljon vielä on ja me odottelemme aselepoa ja poliittisia neuvotteluja maan kattavasti. Tilanne on kovin hauras ja minä ymmärrän toki, että tarvitaan sijoituksia Myanmarissa, mutta täytyy olla varovainenkin tässä mitä suurimmassa määrin. Eli nyt olen utelias tietämään, miten Myanmar takaa sen, että jatkossa vähemmistöä koskevassa politiikassa taataan yhtäläiset oikeudet ja osuudet, ettei ISDSn kautta jo suojaisi ulkomaisia paremmin kuin paikallisia, varsinkin kun vähemmistöt elävät alueella, jossa on paljon raaka-aineita. Odotan mielenkiinnolla vastausta. Kiitos. Ja sitten lyhyet puheenvuorot vielä. Sot, olkaa hyvä. Yeah, I'm quite concerned. Uh, Minua askarruttaa esitys, joka tässä kuultiin varsinkin vähemmistöjen osalta. Emme voi ajatella sopimusta, jos ei sitä todella tehdä huolella ja ihmisoikeuskysymykset, ilmaisunvapaus, uskonnonvapauskysymykset tulee huomioida. Jos kauppaa käydään Myanmarin kanssa, on tärkeää, että näihin kysymyksiin kiinnitetään ensin huomiota ennen kuin minkäänlaisia kauppasopimuksia mennään solmimaan. Tilanne on samantyyppinen kuin Etelä-Afrikalla ennen kuin nämä vähemmistökysymykset mahoitaa kunnolla, tilanne on hankala. Väestö hallinta, syntyvyyssäännöstelykysymys, en tiedä, tuntuu oudolta, jos me emme näihin asioihin kiinnitä huomiota, vaan ihan ruopeamme tässä vaiheessa jo miettimään kauppasopimusten solmimissa tämän tyyppisen maan kanssa. Kiitos. Nyt annan puhujille mahdollisuuden reagoida. Näin no, no ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. Ensimmäinen kysymys. Tärkein syy siihen, miksi meillä on investointisopimus EUn kanssa, niin kuten esityksessänikin selkeästi totesin, emme halua olla luot, riippuvaisia tietyistä maista pelkästään sijoitusten suhteen. Haluamme houkutella muitakin maita tuomaan yrityksensä investointinsa meidän maahamme. Siksi kun haluamme EUn investointia Myanmariin, meidän on tärkeää varmistaa, että kaikki EUn investoinnit ovat täysin suojattuja. Siksi meidän hallituksemme on tehnyt päätöksen aloittaa neuvottelut investointisopimuksesta EUn kanssa. Sijoittajien suoja varmistaa tasavertaisen kohtelun, kun on kyse EUn investoijista ja muista sijoittajista – Meillä on kansallisia sopimuksia ja investointien tasavertainen kohtelu muiden investointien kanssa halutaan varmistaa. Hallitus tähän pyrkii. Hallitus haluaa myöskin varmistaa, että yhteiskunnalliset sosiaaliset vaikutukset otetaan huomioon investointien yhteydessä. Kun me teemme jonkin ehdotuksen, me pyydämme kommentteja kahdelta tärkeimmältä instituutiolta, Myanmarissa toinen on metsä- ja luonnonsuojeluministeriö. Tämä on hiljattain perustettu tämä ministeriö, joten teemme ehdotukset aina ministeriölle, joka vastaa luonnonsuojelusta ja metsänhoidosta, tietääksemme, mitä vaikutuksia investoinnilla mahdollisesti olisi ympäristön kannalta, onko kielteisiä vaikutuksia vai ei. Sitten pyydämme vielä lupaa paik- alueisilta viranomaisilta kysymme alueellisten viranomaisten näkemystä siihen, onko investoinnilla yhteiskunnallisia ja sosiaalisia seuraamuksia, olipa sitten kyse metsänhoidosta tai muista kysymyksistä, mikäli alueen viranomainen katsoo, että ne eivät ole soveliaita, investointeja ei sallita. Myanmarin investointikomissio aloitti juuri uuden ulkomaisia investointeja koskevan lainsäädännön muokkaamisen vuonna 2012 ja senkin yhteydessä otin varmistaa se, että investoinnilla ei ole kielteisiä vaikutuksia ympäristön tai yhteiskunnan kannalta. Sosiaalisia seuraamuksia siis. Asioista vastaavat ministeriöitä aina käyvät lävitse hyvät ja huonot puolet investoinneista ja mitä seurauksia niillä olisi. Kaikki tarkistetaan etukäteen. Niin sitten kysytään myöskin paikallisyhteisön näkemystä. Ja mikäli paikallistasolla, ei siis ä, aluetasolla, vaan paikallistasolla on jotakin valittamista investoinnin suhteen, niin investointia ei sallita. Emme halua mitään kielteisiä vaikutuksia ympäristön tai yhteiskunnan kannalta, kun investointeja tulee. Työnillä, olkaa hyvä. Which was... Ensimmäinen kysymys ensin, joka liittyy investointiin ja niiden mahdollisiin myönteisiin vaikutuksiin, niin minä olen lähinnä huolestunut siitä, että nyt mennään ympäristön, jossa kotimaiset puitteet investointien hyödyntämiseksi eivät ole kehittyneitä. Ajatellaan esimerkiksi, mitä Miemar nyt siellä tekee, ja yhä enemmän on kiinnostunut siitä, miten investointi sitten käytetään. Ja kun katsotaan eri puolille, niin se on selvä malli, kun näitä ulkomaisia investointeja. Se mahdollistaa myös Kaakkois-Aasian kasvun. Se voi olla äärimmäisen myönteinen tarina, ja nyt täytyy keskittyä siihen, mitä Burmassa on tämän tukemiseksi, jotta saadaan hyviä tuloksia. Eli vähän kritisoin sitä, että ei ole oikein instituutioita mahdollistamaan investointien hyödyntämistä mahdollisimman hyvin. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy ehkä siihen, mikä on ehkä protektionismia tai takaisku. Nyt sanon jotain kivaakin välillä. MIC on Miemarissa kaikkein parhaimpia laitoksia ja varsinkin investointijohtaja pyrkivät jotenkin tekemään jotain hyvää. Ja ei ole lähinnäkään ministeriöistä tai kansankehityksen ministeriöstä, vaan tämä tulee muualta tämä suosikkijärjestelmän käyttö. Ja sitten Stotar, olkaa hyvä. Kiitos. Yksi kysymys liittyy tietysti siihen, miten poliittisesti koherentisti EU toimii. Eli ihmisoikeussitoumukset, hyvät hallintositoumukset ja siihen liittyen kysymykset siitä, miten kauppakysymykset hoidetaan. Kesäkuussa pidettiin mielenkiintoinen kokous. Äh, kyseessä oli henkilö, joka oli näitä äh, standardisuojalausekkeita investointisopimuksiin laatinut, mutta totesin, että on katsottava hieman kauemmas saatava kattavat yksityiskohtaiset ihmisoikeuslausekkeet mukaan, ei pelkästään suojelemaan maan asukkaita, vaan myöskin omia yhtiöitä, sillä miten yhtiöitä voi suojella rangaistuksilta siksi, että ne äh, eivät ole olleet valmiita syrjimään äh, muslimeja tai loukkaamaan ihmisoikeuksia. Pidän tätä varsin tärkeänä kysymyksenä. Kun poliittista ilmapiiriä tarkastellaan, niin nyt näyttäisi siltä, että odotukset ovat sellaiset, että EU ja muut tärkeät sidosryhmät ovat niin innoissaan ähm, yritystoiminnan mahdollisuuksista, että kovinkaan paljon ei välttämättä eh, panosteta ihmisoikeuskysymykseen. Ja viranomaiset vähän kyynisesti tarkastelevat näitä kysymyksiä Burmassa ja myöskin ylipäätään Kaakkois-Aasiassa. Siellä katsotaan, että no EU-ssa eh, kyllä jotain tulisi ihmisoikeuskysymyksessä sanoa, mutta kunhan nyt vain eh, annetaan heidän asiasta puhua, niin voimme jatkaa kuitenkin toimintamme vanhaan malliin ja viime kuussa eh, Milanossa eh, ASEAN eh, huippukokouksessa nimenomaan presidentti totesi, että investointia on tuettava ja hän toisaalta sitten halusi painaa alas sitä, että EU jollain tavalla katkaisisi tai vaikuttaisi ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman muodossa. Tarvitaan kehitystä. Englau on eh, mahdollistanut eh, sen, että enää eh, sotilashenkistöä ei ole tässä investointikomissiossa, vaan siviilihenkilöstöä se on askel oikeaan suuntaan, mutta ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Monet opiskelijoistani toimivat ruohonjuuritasolla eri yhteisöissä, sellaisissakin, joihin kohdistuu ympäristöllisiä ja ihmisoikeusloukkauksia, jotka ovat yhteydessä nimenomaan yritystoimintaan ja näihin pakkolunastuskysymyksiin, maananastuskysymyksiin. Kun tarkastellaan vähemmistöjä ja vähemmistöyhteisöjä, jos pyrkivät vaikuttamaan paikallisen lainsäädäntöön siten, että voivat suojella omaa omaisuuttaan ja ihmisoikeuksiaan, niin tällöin Tällöin eh, tästä syntyy vaino. Heitä vainotaan, jos ne uskaltavat tehdä silloinkin, jos he vain pyrkivät eteenpäin viemään omia kansallisia lakeja siten, että heidänkin etunsa huomioidaan esimerkiksi Jinso ihmisoikeustaistelija eh, sai mm, vankilatuomion. Hän joutui vankilaan toukokuussa, kun hän puhui näistä maanalastuskysymyksistä. ja totesi, että e, kaikkia havaintoja e, ei ole kuitenkaan täytäntöön pantu. Eli meidän on oltava varovaisia, tarkkaavaisia, katsottava, mitä seuraamuksia käytännössä syntyy sen sijaan, että e, turvaudumme tällaiseen turvalliseen ja kauniiseen retoriikkaan. Kiitos. Ja nyt kakkoskierrokselle e, eurooppalaisempi perspektiivi, miten vastuunalaisesti on mahdollista investoida Myanmarissa. Neljä lyhyttä alustusta. Komission ääni kuullaan myöskin ammattiyhdistysten äänin ensimmäisenä puhujana herra Polman. Hänellä on pieni tekstiilialan yritys, joka toimii tällä alueella. Olkaa hyvä. The Parliament, ladies and gentlemen. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Kiitän ensinnäkin valiokuntaa kutsusta tulla tähän kuulemiseen puhumaan. Nyt kutsutin täällä tänne ulkomaankauppajärjestön edustajana järjestön edustajana, joka varmis, edustaa eurooppalaisia jälleenmyyjiä ja tuontiyrityksiä ja pk-yrityksiäkin. Ja aion kertoa käytännön esimerkkejä yritysten toimimasta Myanmarissa. Bull Group valmistaa pikkutakkeja, päällystakkeja ja nahkavaatteita Kiinassa, Vietnamissa ja Myanmarissa. Meillä on Myanmarissa, tai Vietnamissa on yrityksemme, jolla on SA8000-sertifikaatti, joka on kaikkein paras sosiaalinen, sosiaalisen normia noudattava sertifikaatti. Meillä on yhteensä 550 työntekijää. Menimme Myanmariin vuonna 2009, kun nähtiin ensimmäiset merkit poliittisista ja demokraattisista uudistuksista. Silloin ryhdyimme tarkastelemaan riskejä ja mahdollisuuksia Myanmarissa. Vuonna 2013 aloitimme kokeelliset ostot mienmarilaiselta valmistajilta EU EUn kuluttaja varten ostimme sieltä tavaroita. Annamme myöskin hallinnollista, teknistä ja muuta tukea, muun muassa tukea, joka liittyy yritysten yhteiskuntavastuuseen näille tavaran toimittajille. Monia kaupan esteitä on edelleenkin. Kolme, kolme ryhmää nämä esteet voidaan jakaa. Ne ovat poliittisia, sosiaalisia esteitä, liiketoiminnan esteitä ja myöskin juridisia esteitä. Mitä poliittisiin ja sosiaalisiin esteisiin tulee, aiempien puheenvuorenkin perusteella puhun vain lyhyesti asioista ja totesin, että yritykset, jotka haluavat investoida, tarvitsevat vakaan, luotettavan ja ennalta ennustettavan poliittisen ja sosiaalisen ympäristön. Voittava kyllä, nykyinen poliittinen epävarmuus, joka liittyy tuleviin vaaleihin ja myöskin etninen levottomuus, pitävät sijoittajat kaukana kestävyyteen liittyviä ongelmia on edelleenkin, ja sillä vähän hyvin tiedetään, hyvin vähän vain tiedetään nykyaikaisista yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvistä normeista. Ihmisoikeusloukkauksia on ja työnormit ovat surkeassa jamassa. Liiketoiminnan esteet ne ovat yleisiä kehittyvissä maissa. Myanmar viranomaiset tekevät ankarasti töitä varmistaakseen, että parannuksia saadaan aikaan, mutta moni haasteita on edelleenkin jäljellä. Maailmanpankin tutkimuksen mukaan Myanmarin investointi ympäristöön tehdyt muutokset ovat erittäin tärkeitä ja kiireellisiä, varsinkin kun on kyse rahoituksesta, maankäytöstä, sähköstä ja koulutusta työntekijöistä. Sama täytyy varmistaa oikeudenmukainen, avoin liiketoimintaympäristö, joka edesauttaa yritysten luomista. Nyt annan jotakin esimerkkejä vielä esteistä. Maan omistus on, ja maan käyttö ovat suuria ongelmia, koska pieni määrä toimijoita joilla on sisäpiirin tietoa maan kaavoituksesta ja infrastruktuurihankkeista, ovat siellä määrävässä asemassa. Maan hinta on kolme kertaa suurempi kuin naapurimaissa. Myanmarissa on huonot infrastruktuurit Yangonin, Rangonin keskuksesta. Ka- maan kaupungin ulkorajoille saattaa kestää kaksi tuntia ja matka on vain 20 kilometriä. Ja joskus kauemmaksi pääsy parin kilometrin matka kestää useita päiviä. Sähkö menee poikki milloin tahansa ja internet toimii silloin, kun se toimii. Avoin ja kunnollinen rahoitusjärjestelmä puuttuu yrityks- yritysten tueksi. Luottoa on vaikea saada. Tavoitet, äh, no, no, tavanomaiset äh, rahoitustuotteet äh, ovat mahdottomia saada eli on mahdoton käyttö, internet, pankkitoiminta on olemassa, mutta joskus sen käyttöönotto saattaa kestää kuukausia. Koulutus ja ammattikoulutus ovat riittämätöntä, jos niitä ylipäänsä on. Tuottavuus on hyvin matalaa paikallistehtaissa. Tämä johtaa siihen, että työvoima- ja tuotantokustannukset ovat kohtuuttomien korkeita verrattuna naapurin maihin. Toimitusajat ovat hyvin pitkiä ja byrokraattisia esteitä ja tuliesteitä on myös. vertaista kilpailutilannetta ei vielä ole. Aasianlaisia Aasialaiset valmistajat ovat investoineet ja edelleenkin investoivat omin hallitustensa tuella. Lisäksi on oikeudellisia ja juridisia esteitä. Uusia lakeja täytäntöön, mutta vanhat lait ovat kuitenkin edelleenkin voimassa. Tämä johtaa väärin tulkintoihin, epävarmaan tilanteeseen. Ja lisäksi oikeudellinen puitekehys puuttuu, taikka lait ovat toisiaan vasta, tois, suhtia, vastakkaisia suhteessa toisiinsa. Kansainvälisiä normeja ei kunnioiteta lain tarkoitusperä ja täytäntöönpano ovat hyvin kaukana toisistaan. Jotakin esimerkkejä. Mikäli ollut perustaa Singaporessa yrityksen, siihen menee pari päivää. Myanmarissa se kestää kuusi kuukautta jopa. Eri osastoja ja ministeriöitä on mukana tässä prosessissa ja ihmiset ovat turhautuneita. Sitten kun yritys on rekisteröity, voi olla, että ei vieläkään voi toimia, koska lisenssi saatetaan kiistää tai e- evätä ja sitten oikeusmenettely tai paikalliset, paikalliset intressien tarkastelu kestää liian kauan. Erittäin vaikeaa on saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiäkään, koska paikallista toimijaa aina suositaan. Uusi sovittelulainsäädäntö on säädetty, mutta edelleenkin paikalliset toimijat saattavat puuttua senkin toteuttamisen Lait ja menettelyt ovat vaikeita. Ja ulkomaalaisten sovittelutuomioistuinten päätöksen on vaikea pistää täytäntöön maassa. Maassa on noin 19 lakia, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan, mutta ne ovat usein ristiriitaisia puhua toisiaan vastaan, joten epäjohdonmukaisuus on ongelma, kuten ILO ja Myanmarin hallituksen tekstiliteollisuutta koskeva sitä käsittelevä järjestökään ei ole voinut hoitaa asioita kuntoon. Lapsityövoimaa käytetään, ja, tai mikäli lapsityövoima kielletään, niin lapsen ikä on mahdotonta tarkistaa. Myanmar saattaisi olla eri, erittäinkin houkutteleva eurooppalaisten investointikohde ja myöskin maa, josta käsin voi toimia laiminkin tuolla alueella. Euroopan unionin ja Myanmarin pitäisi tehdä kaupallista, sosiaalista ja poliittista yhteistyötä, mutta tätä varten täytyy asettaa ehdot. Olettaisimme, että investointien suojasopimus voisi johtaa siihen, että yrityksiä voitaisiin sinne perustaa ja yritykset voisivat siellä toimia, koska ne katsovat, että on riittävän suojatussa asemassa voidakseen tehdä sen investointia ja harjoittakseen sitä toimintaa. YK on lain mukaisesti tai sääntöjen mukaisesti pitäisi saada aikaan tilanne, jossa sovittelutuomioistuinten päätökset voidaan pistää täytäntöön. Tasavertaisempi kilpailuolosuhteet pitäisi luoda eurooppalaisia yrityksiä varten. Sen varmistamiseksi, että uusi, eh, terve toiminta markkina voitaisiin luoda eurooppalaisia yrityksiä varten ja voitaisiin luoda myöskin markkinoita, joilla voidaan myydä eurooppalaisia tuotteita ja palveluita. Avainhuolemme on se, että osittain saatu hyöty sijoitetaan epäkelvolla tavalla ja eurooppalaiset yritykset jäävät jälkeen muista suhteessa eurooppa- asialaisiin kilpailijoihin, koska niitä suositaan. Myanmar Myanmarilla olisi hyötyä sopimusta Euroopan kanssa, koska silloin eurooppalaisille yrityksille olisi kokonaisvaltaisempi ja parempi toimintakenttä. Eurooppalaisia investointia haluttaisiin Myanmarin eurooppalaisia yrityksiä, koska eurooppalaisilla yrityksillä saattaisi olla mahdollisesti myönteistä vaikutusta sosiaalisen ja taloudellisen ja ihmisoikeustilanteen kannalta maassa suosittelisin, että Euroopan unioni tekisi työtä, jotta saataisiin aikaan kahdenvälinen investointisopimus, joka eristäisi taloudellista ja laillista oikeudellista varmuutta maassa ja myöskin yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät ohjelmat täytyy pitää pistää sieltä täytäntöön. Tämä on erittäin tärkeää, kun tarkastellaan niitä kilpailuhaittoja, joita eurooppalaisia sijoittajia tällä hetkellä on suhteessa eurooppalaisiin valmistajiin. Aasia, tuottajat ovat merkittävässä asemassa Myanmarin, Myanmarin markkinoilla. Pelkään, että Eurooppa jää vielä enemmän jälkikäteen tai jälkijunaan, mikäli kahdenvasta myös tällä kirjoiteta. Tämän sopimuksen kautta saataisiin tasavertaisempi kilpailutilanne aikaan. Suosittelisin, että Myanmarin viranomaiset ottaisivat kunnolla laita tosissaan ja pistäisivät ne täytäntöön suojatakseen tai edistääkseen investointeja. Yhden luukun järjestelmä pitäisi saada aikaan lisensointia ja myöskin maankäyttöä varten. Suosittelisin sitä, että nyt aloitettaisiin myöskin ammattikoulutusjärjestelmiä, jotta teollisia investointeja voitaisiin tehdä ja koulutettuja työntekijöitä olisi käytössä. Ilman koulutettuja työntekijöitä on vaikea perustaa sinne yritystä tai teollisuutta. Lisäksi suosittelisin, että kehotettaisiin Myanmarin viranomaisia tukemaan kunnollista oikeudellista perustaa sijoituksia varten ja että se loisi sellaisten lakien ja menettelyiden puitekehyksiä, jonka mahdollistaisi lakien täytäntöönpanon. Kunnollinen täytäntöönpano mahdollistaisi sen, että sopimukset muuttuvat todeksi. Tämä auttaisi eurooppalaisia yrityksiä, tämä auttaisi myöskin Myanmaria saamaan aikaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä maassaan. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Kiitokset, kiitos suosituksista ja kokemuksista käytännön elämästä ja sitten Roland Verstappen saa seuraavan puheenvuoron. Hän toimii Business Europein kauppakomitean puheenjohtajana. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Maatin hyvät kollegat, kiitos mahdollisuudesta tulla tänne. Business Europe hattu on tässä päässäni. Toimin kansallisen suhteiden komitean puheenjohtajana. Eli investointikauppakysymykset eh, ovat esillä kaikkien eri maiden osalta. Varsin mielenkiintoinen tehtävä ja kerron myös eh, hieman kokemuksista eh, yrityksessä Heinekenissä, siis globaali firma ja Myanmarissa ollaan toimintaa perustamassa ja aion kertoa näistä kokemuksista myöskin. Ensinnä kerron eh, siitä, mitä Business Europeissa on esillä ollut. Sehän on varsin eh, monitahoinen järjestö ja kerron hieman siitä, miksi katsoisimme, että vuodesta 2011 alkaen kehitys on ollut voimakasta ja tässähän todettiin, että investointiasiat eh, ovat yksi avainkäsimys. Olemme yhtä mieltä. Neuvotteluihin pääseminen on tärkeä poliittinen signaali ja presidentti Obama ja muut ensi viikolla paikalla olevat johtajat toivottavasti antavat muillekin kahdenvälisille sopimukselle saman merkin, eli että ollaan halukkaita sijoittamaan Myanmarin alueelle. Tietysti on paljon kysymyksiä, jotka tulee selvittää. Ehkä joku puhuu esteistä. Itse käyttäisin sanaa haaste. Hänekin hattu päässäni tällä kertaa. kerron nyt asian, jonka varmasti tiedättekin jo, kun yritys kaltaisemme esimerkiksi tekee arviointeja sijoituspäätöksestä, niin vaihtoehtoja on kolme. Yksi, haasteet ja esteet ovat niin valtaisat, että sijoittamista ei pidetä hyvänä ajatuksena, vaan jäädään mieluummin odottavalle kannalle. Vaihtoehto kaksi, haasteet ovat valtavat. Katsotaan, että koskaan niiden yli ei voi päästä, eli unohdetaan koko juttu. Ja sitten vaihtoehto numero kolme, se on se, johon kollegakin PK-yritysten osalta viittasi, ja se pätee myöskin globaaliin laajempiin yrityksiin. Katsotaan näin ollen, että jos riski on hallittavissa olevan kokoinen, on parempi olla mukana ja yrittää muuttaa asioita, liikeympäristöä ja sääntelypuitteistoa myöskin. Yritykseni oli Myanmarissa eh, noin kymmenen vuotta sitten ja sitten päätettiin lähteä pois. Paineet olivat niin kovat mutta katsomme, että Myanmar nyt on menossa oikeaan suuntaan. En kuitenkaan vastusta niitä puheenvuoroja, joissa kaikki nämä haasteet esiin tuotiin. Voin yhtyä näihin. Infrastruktuuri on yksi suurista haasteista. Infrastruktuuria tarvitaan e, kaikissa toimissa. Sitten paikallinen työvoima, taidot ja koulutustaso. Myanmarin tapaisessa maassa haluaa olla osa paikallisyhteisöä ja haluaa auttaa ihmisten kouluttamisesta paikallistasolla, jotta heidät voidaan sitten rekrytoida yritykseen töihin. Tämä on meidän yritysmallimme ja useimpien muidenkin alueella toimivien yritysten malli. Haasteet ovat ilman muuta valtaisat, se on totta. EUn investointisopimus varmasti auttaisi näiden koulutusohjelmien rahoituksessa eh, voisimme lähettää ihmisiä hallituksen tasolle töihin ja näissä eri koulutusohjelmissa myöskin. Onko hallituksella ohjelmia näiden haasteiden ratkaisemiseksi? No, totta on, että byrokratiakin on valtava haaste. Intiassa olen käynyt monta kertaa, se on maailman laajin e, demokrati, demokraattinen alue, mutta myöskin valtava byrokraattinen alue. No, joku puhuu byrokratiasta Brysselissä, <laughs> tällaistakin olen kuullut. Oikeudellinen puitteisto ei myöskään ole täysin selkeä eikä sitä ole helppo lähestyä. Tähän törmäsimme eh, heti, kun eh, oma eh, panimo perustettiin alueelle. Ja nämä vaihtokurssikysymykset, tärkeä kysymys myöskin luototusasia on myöskin ongelma. Ja sitten mahdolliset poliittiset riskit, niitäkin on olemassa, mutta silloinhan me olemme jo paikan päällä. On muistettava, että ei tämä ole ainoa tekijä, kun yritys tekee sijoitusarviointejaan, mutta totta on, että toimimme myöskin Venäjällä ja sielläkin ongelmatilanteisiin on törmätty. Kun viime vuonna kahteen otteeseen olin Myanmarissa, minulla oli oikeus ja kunnia tavata Aung San Suu Kyin ja myöskin presidentti Aung San Suu Kyin, erinomainen ihminen. Hän puhui minulle ihmisoikeuskysymyksistä ja totesi myöskin, että olut ei ole hänen lempijuomansa. Ja hän sanoi, että herra Verstappen, pitäkää huoli siitä, että minun kansani eh, juo kohtuullisesti eh, tuotettanne ja tästä pyrimme pitämään huolen. Kyllä hän on oikeassa sikäli, että ei olla vielä saatu prosessia päätöksen. Hän eh, jatkaa haasteeseen vastaamista uuden hallituksen kautta. Se on ihan selvä asia. Ja muutamalla sanalla kerron vielä siitä, miksi pidän tärkeänä sitä, että eurooppalaiset yritykset arvioivat huolella tilanteen, arvioivat yrityksen liittyvät riskit ja myöskin mahdollisuudet. Me tähtäämme pitkällä perspektiivillä kehityksen. Olemme Aasian yksi tärkeimmistä panimoista, jos Kiina jätetään ulkopuolelle. Ja yrityksen kannalta katsottuna voimme pitää Myanmaria melkein samalla tasolla kuin Vietnam on nyt kymmenen vuoden perspektiivillä. Eli emme katso vain mitä tapahtuu huomenna tai ensi vuonna, vaan pidemmällä perspektiivillä. Ja investointisopimus on avainasemassa. EU-komissiohan ajatteli suunnitella äh, EU-Myanmarin neuvoa antavaa neuvostoa pitäisimme tällaista foorumia varsin hyvänä ja tärkeänä, jos halutaan näitä eri haasteita myöskin yrityksiin liittyen esiin nostaa. Miksi äh, eurooppalaisten yritysten mukaantulo on tärkeää? No katsokaa mitä Kiina tekee. 14 miljardia ovat investointilaajuudet sieltä. Yhdysvallat kaksi kuusta miljoonaa ja varsin pienissä lukemissa mennään myös Euroopan osalta. Mutta jos kilpailun kannalta asiaa haluaa tarkastella, niin on varsin tärkeää, olennaisen tärkeää, että eurooppalaiset yritykset suuntaavat katseensa Myanmarin päin. Itse olen puhunut ja kertonut omista kokemuksistani monille yrityksille. Välttämättä en voi vakuuttaa näitä, koska jokainen tekee omat arvionsa. General Electric toimii jo maassa, Coca-Cola myöskin, Unilever – on siellä. Olen maailmaa kierrellyt ja saanut kuulla, että Unilever on aina eturintamassa tämän tyyppisissä kysymyksissä, yritysvastuuskysymyksissä, ihmisoikeuskysymyksissä, paikallisen yhteisön huomioimisessa ja niin edelleen. Myanmarissa he ovat ja on muitakin, jotka jo alueella toimivat. Oma kokemuksemme osoittaa että kyllä noin 100 miljoonaa dollaria ovat investointien määrät luomme työpaikkoja, teemme yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa ja tällä tavalla siis tämä vaikutus muotoutuu. Eli osoitamme hallitukselle sen, miten tällaiset vakaat liikepuitteet voidaan me esimerkiksi olemme yhteydessä maanviljelijöihin ja katsomme, miten mahdollisesti riisiä voidaan käyttää mm, panimoissa. Olemme erilaisia hankkeita käynnistämässä, esimerkiksi maanteiden turvallisuus ja kohtuullinen kulutus. Näistä keskustellaan hallituksen kanssa ja hallituksella saattaa olla muitakin hankkeita, mutta tällä tavalla asioissa edetään ja pikkuhiljaa näin asiat muotoutuvat ja yritykset voivat vaikuttaa tilanteen kehitykseen myös taloudellisesti, oikeudellisesti ja sosiaalisesti tarkastellen. Panimo eh, tulee eh, tullaan saamaan valmiiksi ensi vuoden puolella, eli eipä muuta kuin tervetuloa maistiaisin Myanmarin. Jos teillä on kysyttävää, niin mielellään vastaan. Kiitos. Uh, speech. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja sitten ammattiliittojen puolelle Jeffrey Vogt, Itukin oikeudellinen neuvonantaja. Olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti kutsustulla tulla puhumaan valiokuntaan muiden lailla. Totean, että tämä on erittäin sopivan aikaan osuva kuuleminen. Paljon esteitä on investoinnilta poistettu. Merkittävästi on mielenkiintoa myös nyt investointeihin sekä täällä USAssa ja Aasiassakin. Ja et, siksi maa on houkutteleva. Myanmar, on halpa tuotantomaa Aasian alhaisimmin palkoin. Varmasti se pian kilpailee muiden alhaisen kustannusten maiden, kuten Bangladesin kanssa, ja, ja näin se on suosittu tuotantopaikkaa. Joka päivä tulee tietoja eri alueelta Aasiasta, että siellä yritykset siirtyvät Myanmariin, koska alueelliset, alueet kasvavat taloudellisesti. Merkitään että eurooppalaiset yritykset ovat myös jo ilmoittaneet mielenkiinnostaan sijoittaa sinne, että ovat jo niin tehneet Carlsberg, Heineken, British American Tobacco, Ericsson, Philips, Start Oil, Nestle ja Mercedes-Benz. ETUC haluaa kehitystä tukea, kuten ihmiset tekee siellä. EUn investoinnit varmasti johtavat uusiin työmahdollisuuksiin ja ehkä valmiuksien kehittämiseen ja työntekijöiden taitojen kehittämiseen, mutta kun ei ole osoitettu vielä sitoutumista johdonmukaiseen sosiaalipolitiikkaan tai uudistuksiin, niin tarvitaan vielä ponnistelua, jotta yrityskulttuuri muuttuisi niin, että kunnioitetaan myös ihmisoikeuksia. Ei ole mitään takuita siitä, että laatu taataan, eli ryhdytä toimiin ja voidaan asianmukaisesti saada aikaan yrityssääntöjä jo joitakin tuotteita siellä tehdään erilaisin työoikeuksien ja suojaa ei ole tarjottu aina myöskään ihmisoikeuksille ja siksi voidaan kyseenalaistaa myös hallituksen mahdollisuus saada aika muutoksia. 2011 2012 oli uusia lakeja, niin että liitot voivat kyllä rekisteröityä ensi kertaa. Se on hyvä askel eteenpäin, mutta lait ovat puutteellisia, jos ajatellaan liittojen työntekijöiden oikeuksia. Voi ajatella esimerkiksi ilonkin määräyksiä. Siellä on paljon rasitetta, miten voi järjestäytyä paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla. Hallitus on kieltänyt liittoja joissakin yrityksissä. Myanmar Economic Corporation on sotilasjohtoinen, mutta se on mukana monilla aloilla – teräs- ja sokerialalla hiljattain se on estänyt työsuojelutarkastajia käymään selvittämässä, onko vähimmäismäärä työntekijöitä olemassa, jotta voidaan liitto muodostaa, jotta voi siis rekisteröidä työn ammattiliittoon. Puolustusministeriö väittää, että he ovat työlainsäädännön ulkopuolella. Hallitus ei edelleenkään tunnusta Miemarin keskusammattiliittoja tai muitakaan liittoja. Ja siksi tämä kansantasolla on tyhjää, että voitaisiin kolmikantaneuvotteluja käydä. Työntekijät kertovat, että siellä pidätetään liiton johtajia silloin, kun kampanjoita on järjestetty, ja lainsäädäntö ei ole riittävän suojaa näille toimille. Työntekijät kertoneet, että erotetaan ihmisiä, liittojohtajia varsinkin, ja ja huonosta käytöksestä esitetään syytöksiä, on rikossyytöksiä, jos eivät vapaaehtoisesti eroa. Riittävästi suojaa ei ole myöskään syrjinnän osalta. Ja jos ajatellaan tuomioistuimen päätöksiä, niin ne sivutetaan ja rankaisemattomuutta on olemassa. Siellä ei kunnioiteta sopimuksia tai sovittelua. Tätä on vesitetty myös niin, että jopa 500 dollarin Seuraavuksia on määrätty, joka ei ole mikään peloteyritykselle. Lapsityövoimaa, salakuljetusta, ihmiskauppaa ja edelleen kaikkea tätä on nähtävissä Murmassa. On lapsen uskosta ajatella, että käytänteet häviäisivät noin vain kansainvälisen tuen myötä. EU on jo kuitenkin tunnustanut, että EU-yritysten on yhteiskuntavastuuta noudatettava, jos toimivat Burmassa, Miemarissa. 15. kesäkuuta 2012 komission jäsen Ashton ja Hucht halusivat, että otettaisiin myös vastuullista investointeja mukaan, että voidaan auttaa maata selviytymään. 2012 huhtikuun neuvoston päättymässä todettiin, että jos investoidaan yritysten voimin siellä, niin täytyy edistää sitä käytännön, että voidaan taata yhteiskuntavastuun toteutuminen – ja viitataan OECDn osviittaan koskien kansainvälisiä yrityksiä, YK ohjeistukseen tai mitä yhteiskuntavastuustrategioita meillä täälläkin on ollut. Nyt on kuitenkin nähty, että EU antaa vain lausuntoja. USA-hallitus on jo ryhtynyt toimiin, että voidaan taata vastuullinen sijoitustoiminta niin että USA yritykset voivat julkisesti ja vuosittain raportoida yritystoimista Burmassa, maksuista, hallituksen yksikölle, ihmisoikeusaktivistien toimista, korruption toiminnasta ja niin edelleen. USA valtiovarainministeriö edelleen ja julkaisee päivitettyjä tietoja myös henkilöluettelon käytössä, kun on kyse heidän omaisuudestaan. Aivan hyvä, että tätäkin päivitettiin ihan viime viikolla. Toivottavasti EU saa yritykset samalla tasolla kuin USA-yritykset, jos harjoittavat toimintaa Mianmerissä. Me uskomme ETUC, että yritystoiminta on harjoitettava siellä, investoinnit täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja olla aloitteellinen myös due diligence-käytänteissä. Täytyy tilivastuuta harjoittaa yritystoiminnassa ja kehitellä sitä vielä nykyisten esimerkiksi YK tai OECD suuntaviivojen pohjalta, koska maa, ei, maan ihmisoikeustilanne on epäilyttävä, niin täytyy aina huomioida investointien mahdollinen kielteinen vaikutus ihmisoikeuksiin. Moni valituksen esitelty myös riidanratkaisu keinojen osalta. Ja tämä on tärkeää, ettei lisäongelmia tulee kaikissa vaiheissa yritystet, jotka siellä toimivat ja sijoittuvat, joutuvat hyväksymään sen, että tehdään avointa yhteistyötä muun muassa ammattiliittojen kanssa. Kehottaisimme EUta harjoittamaan edelleen painostusta hallituksen suuntaan, että lainsäädäntöä kehot muutettaisiin ja täytäntö pantaisiin. Me olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeää, että halutaan edistää investoinnin ihmisoikeuksia. Muuten se pahentaa jo nyt huonoa tilannetta ja tulee riski myös investoijille. Sen sijaan, että tästä tulisi rasitetta, heidän pitäisi tällaiset vaatimukset huomioida, ettei tule sitten vastuu kannettavaksi ja, ja näin voidaan paremmin kehittää Myanmariakin ja tämä merkitsee uusia yritysmahdollisuuksia. Jos USA kerran pystyy tukemaan yrityksiä noudattamaan due diligence-määräyksiä, niin miksei sitten eu siihen pystytä? Lopuksi ETUC on samaa mieltä myös Euroopan ammattiyhdistysliiton näkemykset sopimuksista. Näitä on 2013 päätöslauselmassa myös esitetty. Nyt on käytetty myös käyty keskustella TTIPn osalta. Kehotamme EUta eteen mennä eteenpäin kahdenkeskisiin innoittatusopimuksiin. Siinä vain toistetaan aikaisemmat sopimukset. EUn pitäisi saada Myanmarin kanssa investointisopimus, ja jos näin tekee, niin täytyy huomioida eri huolenaiheet. Tuossa, kuten päätöslauselmassa on huomioitu, ja julkisestikin tästä on ollut paljon esillä. Yhteiskuntavastuu puolella täytyy huomioida myös ihmisoikeusulottuvuus ennen kuin voidaan käyttää mitään välineitä. Kiitos. Thanks a lot. So we got the whole picture now. No niin, nyt on saatu koko, koko kuva asiasta ja sitten komissio voi kertoa, minkä kannan se näihin asioihin ottaa. Permeho Akosta, äh, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Aamupäivän keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen. Siinä mainittiin monia seikkoja, nyt voin kertoa, miten me näemme investointisopimusneuvottelut ja kerron hieman taustasta ja kerron, miksi me päätimme ryhtyä Mielmarin kanssa investointisuojasopimuksen laadentaan. Kuten aamulla useat ovat todenneet, että suuret ja pienetkin yritykset ovat todenneet, että Myanmar tuo paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Ei pelkästään taloudellista kehitystä, vaan myöskin sosiaalista kehitystä voidaan saada aikaan maassa kun yritysten yhteiskuntavastuu edistyi niin poispäin, joten meillä on intressimme, miksi menemme Viemärin markkinoille. Mahdollisuuksia on jo olemassa, kauppasopimuksia, investointisuojasopimuksia ollaan laatimassa Myanmarin ja muidenkin asianmaiden kanssa. Yhdelläkään maalla ei ole vielä EU-ssa kahdenvälistä investointisopimusta Myanmarin kanssa. Tämän päivän esitykset, että pyrkivät taloudelliseen ja va- taloudellisesti ja sosiaalisesti vakaaseen tilanteeseen maassa. Investointisopimus on siksikin tärkeä. Investointisopimus on Myanmarin kanssa on tärkeä nykyyhteydessä kontekstissa. Meidän täytyy olla realistisia myöskin vaatimattomia sen suhteen, mitä investointisopimus voi saada aikaan. Kuten tiedätte, investointisopimus on sopimus, joka varmistaa sen, että ne sijoittajat, joilla jo on investointia kolmansissa maissa, ovat suojassa kolmelta tärkeältä seikalta. Syrjimättömyys on yksi tarkoitusperä ja epäoikeudenmukainen kohtelu ja oikeuteen pääsy ja satmanvarainen kohtelu halutaan torjua. Ja että mikäli pakkolunastuksia tulee, yritykset ja saavat korvauksen investoinnistaan. Tämä tuo myönteisiä vaikutuksia, mutta ei, tämä millä tavalla estä Myanmarin hallitusta itse päättämästä siitä, kuinka investoinneita päästetään maahan, vaan pikemminkin pohditaan niitä ehtoja, joita hallitus asettaa. Ehtojen ei saa olla millään tavalla syrjiviä ja mikäli pakkolunastuksia tulee, niistä täytyy saada korvaus. Myanmarissa on saatu jo merkittävää edistystä aikaan niiden investointisopimusten osalta, joista aiemmin jo päätetty. Me olemme aina todenneet, että meidän lähestymistapamme investointisopimusten yhteydessä varmistaa eurooppalaisten sijoitusten korkean tason samanaikaisesti. Mahdollistetaan se, että isäntämaa voi itse säännellä asiansa sellaisella tavalla kuin se haluaa. Kanadan ja Singaporen sopimusten yhteydessä on toimittu muun muassa näin. Ja olemme nyt pohtineet, että eri sääntöjen ja ehtojen soveltamisalaa haluamme varmistaa oikeudenmukaisen kohtelun pakkolunastustapauksissa, maksettavat korvaukset ja niin poispäin. Nämä kaikki halutaan varmistaa. Ja sijoittajan ja valtion väliset riitojen ratkaisumenettelyt ovat mahdollisia ja myöskin investointisopimusten muut reunaehdot halutaan kuntoon. Olemme enemmän investointia Myanmarin sopimus mahdollistaa myöskin sen, että kestävä kehitys otetaan huomioon. Kuten te tiedätte, kestävä kehitys on asia, joka otetaan aina mukaan vapakauppasopimuksiin. Myanmarin sopimus ei ole vapakauppasopimus, vaan erillinen investointisopimus. Tietystikin tämä tulee olemaan seuraamuksia myöskin kestävän kehityksen ja yritysten yhteiskuntavastuun kannalta. Toivottavasti myönteistä käytössä saadaan näissä suhteissa aikaan sopimuksen avulla. On tärkeää, että neuvottelussa tämäkin seikka otetaan huomioon. Tämän tärkeä myöskin EUn kannalta. Ja Myanmarin tekstissä tämä puoli tulee olemaan mukana. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että investointisopimus auttaa Myanmaria saman aikaan yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. Yritysten, yritysten täytyy päästä Myanmariin vakaissa olosuhteissa sosiaalisesti ja taloudellisesti katsottuna ja oikeudellisestikin katsottuna. Uskon, että Euroopan unionin investoinnit voivat merkittävällä tavalla myötä vaikuttaa kehityksen aikaansaamiseen myöskin yritysten yhteiskuntavastuussa ja muutenkin, kun tarkastan yritysten toimintaa. EUn läsnäolo siellä tulee parantamaan tilannetta. Se, mitä aiemmin on tehty, saa nyt jatkoa ilman, että Myanmarin hallituksella Hallitukselta menee oikeus itse säännellä asioitaan. Toivottavasti saadaan aikaan menestyksekäs ja kumpaankin osapuolta hyödyttävä sopimus. Kiitos. Dankeschön. Kiitos paljon. Suoraan sanottuna minulle ei tullut aivan selväksi se, mitä komissio nyt oikeastaan ajaa takaa. Te kerroitte asioista ylimalkaisesti, mutta yksityiskohdat vielä loistavat poissaolollaan eri osa-alueiden osalta. Nyt annan vielä Davidille puheenvuoron ja sitten Roa Minör ja sitten Rova Keller ja sitten vielä muitakin puhujia listalla on. Uh, Kiitos kaikille alustajille mielenkiintoisista puheista. Oli hauska kuulla ainakin iske, iskulause, että pääsee, päästään raikkaille vesille oli hauska kuulla teidän investointisuunnitelmistanne. Kysymys komissiolle. Vaikuttaa siltä, että jos investointisopimuksella ylipäätään on mitään hyötyä, paitsi että suojellaan Euroopan investointeja, niin sillä pitää olla kahdenlaista seurantaa ja vuoropuhelua yhtäältä täällä päässä, kun me seuraamme Euroopan yritysten toimintaa siellä toimissaan ja käydä vuoropuhelua heidän kanssaan heidän toimintatavoistaan Myanmarissa. Kuten ammattiliittojen edustaja totesi, niin sitä Euroopan parlamenttikin on peräänkuuluttanut minun laatimassani päätöslauselmassa. Me kyllä me haluamme taata sen, että työlainsäädäntöä noudatetaan myös meidän yrityksissämme, mutta sitten toisaalta Myanmarissakin halutaan taata vuoropuhelu ihmisoikeusasioissa sopimusten myötä, että keskustellaan säännön mukaisesti, jotta tilanne kohenisi. Ellei näitä siellä ole, niin jos vain halutaan investointisuojaa lisätä yrityksille, niin ei se sinällään riitä. Se, että Kiina siellä jo on, että meidän pitäisi siinä mennä, kun Kiinakin siellä on, niin ei se perusteena oikein ole pitävä, ellei sitten sanota täällä, että se perustuu johonkin muuhunkin kuin pelkästään, että siellä täytyy toimia. Ja me pysty sanomaan, että Euroopan yritykset kohentavat tilannetta Myanmarissa heidän asenteillaan ja toimintatavoillaan. Olisi tietenkin kiva ajatella, että Euroopassa me käyttämme paremmin kuin kiinalaisia, mutta ei se nyt ole ihan niin itsestä selvää. Tarvitaan myös puitteet, jotta se taataan. Kiitos puheenjohtaja. Vieraidemme kansallisuuden vuoksi vaihdan puheeni hollannin kieleen tässä. On mielenkiintoista kuulla maamiehiltä eri mahdollisuuksista Myanmarissa, mutta olisi ollut mielenkiintoista kuulla paikallistason edustajilta tai yhteisön edustajilta, mikä on tilanne. Monet ovat allekirjoittaneet mm, adressin, joka vastustaa tätä kauppasopimusta. Olisi ollut mielenkiintoista Myanmarin edustajilta kuulla jotain tähän liittyvää. Minua askarruttaa tilanne demokratiassa, joka on niin haavoittuva, jossa on vielä paljon puutteita. Ja jos nyt sitten eh, monikansallisille yrityksille annetaan paljon valtaa, niin en tiedä, hyödyttääkö se kansalaisia juurikaan. Polmanille ja Verstappenille yksi kysymys. Haluatte, että eh, teihin ei kohdistu paikallinen politiikka, koska siellä eh, paljon menee vikaan. Jos, jos siitä ei saada mukaan investointisopimusta, niin mitä sitten? Mutta kyllähän yritysmallinne myötä voitte omalta osaltanne panostaa ja vaikuttaa myöskin sosiaalisiin kysymyksiin ja niiden kehitykseen maassa. Mutta onko se mahdollista, kun voitto on aina pelkästään tähdätän? Scott. Thank you. Kiitos. Kysymyksiä komissiolle. Miten näet etnisten vähemmistöjen syrjinnän siellä ja mitä me teemme täällä tai mitä jo teemme? Ehkä jo jotain teemme, jotain, josta ei ole vielä kuultu täällä. ISDS on putkahtanut täällä esille ja mietin todellakin, ei lähetetä samaa viestiä kuin USAkin, jopa menestyksellisesti. Miksi et ole miettinyt, tätä? No, kyllä tätä on ennenkin käsitelty USA kanssa ja sellaista, mutta oletteko miettineet tätä tiettyä tapausta, että voitaisiin noudattaa Amerikan mallia? USA kohdalla mainitsitte, että käytetään samaa standardia kuin aina ihmisoikeuksissa, eli kestävä kehityslauseke. Nyt kun USA kanssa keskustellaan kauppasopimuksesta, niin siinäkin puhutaan kestävä kehityksestä, mutta on se vähän eri maa. Eli katsotaanpa oloja paikalla päällä ja saadaan sopimus, joka sopii niihin oloihin, kun siellä on enemmän ihmisoikeusongelmia kuin USAssa, varmasti siitä ollaan samaa mieltä sieltään. Niin. Ai niin, juu. Investointisopimus. Aiotteko noudattaa klassista mallia? kuten se tässä on käytössä. Vai teette jotain toisin, jos jotain esimerkkiä olisi antaa? Uh, uh, thank you very much. Uh, I'd like, if I may, uh, without being impertinent, to uh, congratulate Mr. Verstappen. Saliteette, että onnittelen herra ja hänen erittäin elegantista ja hyvin jäsenellystä esityksestään. Harva tähän olisi pystynyt paremmin kuin hän. Kiittäisin myöskin rouva Miina Maina, mikä teidän nimenne nyt onkaan. Hän on myöskin ollut johdonmukaisesti Steven elegantti ja täsmällinen puheenvuorossaan. Tässä oli mielenkiintoinen kysymys. Kuulisin mielelläni vastauksia ihmisiltä, jotka ovat minun vasemmalla puolella. David Martin välisesti puhui tästä asiasta. Todettiin, että suurin sijoittaja Myanmarissa tällä hetkellä on Kiina. Tämä on mielenkiintoista. Muistaakseni 14 miljardia te mainitsitte Kiinan kohdalla. Yhdysvalloilla on noin 200 vai 600 miljoonaa dollaria, kumpi se luku nyt sitten olikaan. Ja sijoitusyritykset EUn jäsenvaltioista yhteensä muodostavat hyvin matalan luvun. Meidän huolemme, meidän puolemme näkemys on se, että emme halua liikaa politisoida kaupankäyntiä. Myanmar on yksi räikeä esimerkki. Kun vierailin paikassa 24 tunnin transitviisumilla, 1900-luvulla. Tämä oli joku trooppinen versio Itä-Saksasta. Tämä ei ole kovinkaan mukava paikka. Kaikki oli ränsistynyt tilassa. Nyt tilan, tilan hieman parantunut ja esittäisin kysymyksen. Toivottavasti muutkin kollegat voivat vastata tämän. Mutta mikä te sanotte, että me emme mene sinne, emme lähimaillekaan. Ja on johdonmukaisia syitä siihen, että ei haluta sinne mennä. minä arvostan kaikkia niitä syitä, niin mitä siellä käytännössä tapahtuu? Käytännössä silloin Kiina sinne menee. Kiina ei piittaa pätkääkään ihmisoikeuksista. Mikäli te välitette ihmisoikeuksista Myanmarissa, niin siitähän tulee se ongelma, että mikäli sanoo, että välittää ihmisoikeus, ihmisoikeuksista, niin ehkä silloin Euroopan yritysten ei pitäisi mennä Myanmarin ja sitten jo johtopäätös on se, että kaikki syytökset ovat Kiinasta ja Kiinan kintalla viittaa ihmisoikeuksille. Huolimatta siitä, mitä Euroopan parlamentti sanoo ja mitä, kaikki, mitä täällä valiokunnassa sanoo ja kaikki, mitä komissio tekee, kaikilla tällä ei ole mitään vaikutusta siihen, mitä Kiina tekee Myanmarissa. Esitän tässä nyt vain kysymyksen. Please. Viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Chair. Hyvä puheenjohtaja. Kysyisin komissiolta seuraavaa. Kannattaisitteko samantyyppistä menettelyä kuin mitä liittymismaiden kanssa tehdään, eli annettaisiin tietty määräaika, jonka puitteissa tulisi saattaa ihmisoikeuskysymykset, ilmaisuvapauskysymykset, uskonnonvapauskysymykset, oikeusjärjestelmäasiat tietylle sopivalle tasolle ja ammattiyhdistyskysymykset myöskin. kun näihin kiinnitetään huomiota, niin eh, sen jälkeen sitten, eh, kun asiat on saatettu tietylle tolalle, olisi mahdollisuus lähteä käymään maan kanssa neuvotteluja. Miten te suhtautuisitte tämän tyyppisen lähestymistapaan? Ehkä minäkin esitän kysymyksen komissiolle ISDSstä. Siinähän aina on puhetta sijoittajien oikeuksista, Eikö ole nyt tullut korkea aika keskustella velvoitteistakin, joita sijoittajilla on ISDSS, varsinkin Miemarin kohdalla? No niin, kuka aloittaa? Herra Pulman. Um, ähm, yes, I... Niin. Herra Verstappen ei muuten ole hollantilainen, mutta puhuu sitä varsin hyvin. Minä kyllä olen hollantilainen. Siinä oli kaksi puolta siinä kysymyksessä. Ensinnäkin tuottavuus ja mitä me odottamme. Minulla on pitkän aikavälin näkemys Myanmarista. Siellä on niin paljon ongelmia, että me voi kuvitella, että ne ratkaistaan viranomaisten voimin kovin nopeasti tai kenenkään muunkaan toimin. Jos ajatellaan, mitä haasteita meilläkin on, jotka ovat enemmän yritystoimintaan liittyviä, ja mihin yritykset itse törmäävät, niin nekin ovat vaikeita ja siihenkin menen aikaa. Eli ei se aluksi tuota mitään. Se on kovaa työtä ja koulutusta, valmiuksien rakentamista, tuen luomista, niin että saadaan luottamusta työntekijöiden ja työnantajien välillä. Ei sitäkään siellä että löydy. Se on este monelle toimelle. Eli se olisi tärkein tavoite alussa. Sitten sen jälkeen parin ensimmäisen aikana odota voittoa. Mutta me kyllä odotamme, että pystymme myös kohentamaan niitä yrityksiä, joiden kanssa me teemme yhteistyötä ja joita me rakennamme siellä pitkällä aikavälillä. Ja sitten varmasti ehkä voittoa saadaan. Mutta me ajattelemme, että jos mennään yhteishankkeisiin paikallisten kumppanien kanssa, ja meille se sopii paremmin, koska jotkut paikalliset erityispiirteet ovat meille tuntemattomia. Me tarvitsemme heidän tietoaan ja osuuttaan. Eli parempi tehdä näin yhteisyrityksissä. Ja loppujen lopuksi haluamme, että molemmat osapuolet eivät pelkästään he, vaan myös he saisivat suojaa, jos näin edetään käsi kädessä, niin varmasti eurooppalaiset yritykset voivat aika paljon hyödyntää myös ja antaa hyötyä Myanmarin yrityksille ja päinvastoin. Kyllä se on ihan elinkelpoinen vaihtoehto. Mr. Chairman, can I, can I make a brief comment, please? Very brief. One moment, one moment. No niin, kollegat vieraat. Nyt kokouksemme jatkuu pelkästään englannin kielellä. Tässä vaiheessa kiitän tulkkeja. Tulkkejen työt loppuvat nyt ja me jatkamme kokousta englanniksi. Belgium, so thank you. okay. But I work for Heineken in Amsterdam. This is fantastic. Okay. Um, just to clarify a misunderstanding, I think. The point was made uh, about the small and medium-sized companies in Myanmar having signed